Proszę Państwa, możemy rozpocząć tą trzecią część naszej. No niin, nyt sitten kolmanteen osioomme ja liikkeelle lähdetään äänestyksistä. Ensinnäkin metsästrategia, esitys. Esit esittelijä varmasti alustaa ensin. Olkaa hyvä, Rova Köstinger. Ja huomioikaa tässä myöskin eilen käyty keskustelu ja kertokaa hieman tilanteesta. Olkaa hyvä. Ja. Kiitoksia puheenjohtaja. Tänäänhän tästä aiheesta jo keskusteltiin. Kiitoksia kovasti myös ST-ryhmän koordinaattorille Paulo de Castrolle pääsimme mielestäni hyvään tulokseen äänestysten osalta. Tässä äänestysten lykkääminenhän on nyt vedetty pois. Minulla, minulla olisi äänestysluetteloon liittyen kolme teknistä kommenttia, seitsemän kompromissi, tai tarkista seitsemän, 137 Tarkistus siitä äänestetään välittömästi seitsemän tarkistus, kompromissitarkistuksen jälkeen erillisenä ja sama pätee 20a-tarkistukseen. Tässäkin meillä on tarkistus 316. Siitä äänestämme vielä lisäksi. Se ei tule katetuksi kompromissitarkistuksen 20a kautta. Toivottavasti puheenjohtaja myös ilmoittaa näistä asioista, kun pääsemme eteenpäin esitys- tai äänestysluettelossa. Kiitoksia kovasti rakentaville kollegoille, jotka ovat työstäneet strategiaa. Meidän on tuettava metsäalaa mahdollisimman hyvin näin myönteisiä aloja talouden, ympäristön ja biologisen monimuotoisuuden kannalta ja näin myönteisiä aloja juurikaan Euroopassa ole. Meidän tulee antaa alalle mahdollisuus. Tämä työ ei ole ollut välttämättä aina helppoa, koska tässä on ollut paljon näkemyseroja, ehkäpä aliarvojen tilannetta hieman. Olin tottunut viime kaudella hyvin rakentavan yhteistyöhön, enkä välttämättä siihen, että tänne ujutetaan henkilökohtaisia etuja. Jotkut parlamentin jäsenistä ovat ehkä vielä toinen jalka vanhassa kansallisessa parlamentissaan. Toivottavasti tämä saa nyt sitten tukea taakseen. Ja myös komission täytäntöönpano onnistuu. Toivottavasti parlamentti välittää tässä myönteisen voimakkaan viestin. Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia näistä huomioistanne. Ja kiitän teitä jatkossa vielä enemmän kaikesta muusta. Rouva Sandra halusi puheenvuoron, olkaa hyvä. Yo quiero... Haluaisin pitää tämän toisen osan tarkistusta, niin 132, koska se ei ollenkaan ole mukana kompromississa seitsemän. Näin ollen haluan esittää suullisena tarkistuksen 132 tarkistuksen. Proszę pamiętać i też zgłosić tę poprawkę, kiedy dojdziemy do... Niin, muistakaa tämä asia sitten myöhemmin ja mainitkaa asia siinä kohtaa, kun olemme tässä kohtaa äänestyksessä. Przechodzimy do głosowania. Poprawki kompromisowe będziemy głosować elektronicznie. Nyt sitten äänestyksiin. Äänestämme kompromissista, kompromissista sähköisesti ja muista tarkistuksista myös, jos haluatte, tai jos en ole varma jostakin äänestystuloksesta, niin silloin käytetään myös koneäänestystä. Tarkistus yksi. Puolesta vastaan. Kiitos. Hylätty. 73 puolesta vastaan. Kiitos, hylätty. 74, 75, 77 puolesta. Kiitos vastaan. Hylätty, mutta me tarkistamme koneäänestyksenä vielä. Hylätty siis, okei. Okay. Ai, halutaan, se tarkistaa selvä äänestys alkaa. Kiitos, äänestys päättyy. Yksi ST-ryhmäläinen liikaa. Haluaisin toistaa siis yksi SD-ryhmäinen liikaa. Meidän pitää ottaa äänestys uudestaan. Toistetaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seitsemänkymmentä. W tej chwili przechodzimy do poprawki 78. Ma... 78 tarkistus. Herra Buranen, teidän suunnan tarkistuksenne. We have a proposed oral amendment. Olemme ehdottaneet 78 suullista tarkistusta. Eh, Environment-sana eh, tulisi sanan talous eten, eli eh, metsä, ympäristötalous ja yhteiskunta. Ktoś zgłasza Vastustaako joku? Jos kolme vastustaa, silloin tätä tarkistusta ei oteta vastaan. Nyt meidän täytyy äänestää. Yksi, kaksi, kolme. Tämä raukeaa. Vuorossa alkuperäinen versio tarkistuksesta 78 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi yksi. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Dziękuję, zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 91. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 95 puolesta vastaan hylätty. 96 puolesta vastaan hyväksytty. Eteenpäin kompromissi 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Sitten kompromissin kolme. Äänestys alkaa. Kompromissi kolme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten mennään tarkistuksen 152 puolesta. Kiitoksia vastaan. Hylätty. 180 puolesta vastaan. Hylätty. Okei. Okay. Äänestys alkaa uudestaan 180. Zabikam głosowanie. Äänestys päättyy. 309 puolesta vastaan. Hyväksytty. 110 puolesta vastaan. Hyväksytty. 111 puolesta vastaan Tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa. 111 päättyy. Hylätty. Sitten 112 puolesta vastaan. Hyväksytty. 113 puolesta vastaan. 114 puolesta vastaan. Hylätty. 115 puolesta vastaan. Hylätty. 116. Se raukeakin. Joten kompromissi 4. Ään saakaa. Kompromissi 4. Äänestys päättyy. Kiitos. Hyväksytty. Sitten envi. Anteeksi, kompromissi viisi vuorossa puolesta. Äänsä alkaa ja päättyy. Sitten siirrytään Envi 18 puolesta. Kohta kohdalta en 15. Przechodzimy, przechodzimy do poprawki 18. Sitten siirrytään tarkistukseen Envi 18 puolesta. Vastaan. Kiitos. Hylätty. Hyvä, tarkistetaan vielä 18 äänestys alkaa. Envi 22 osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. Pitääkö tarkistaa? Hyvä, tarkistetaan äänestysraakaa. Toinen osa Envi 20. Äänestys päättyy. Hylätty. 241 puolesta vastaan hylätty. Envi 21 puolesta vastaan hyväksytty. Envi 23 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 6 koneäänestyksenä se alkaa. Äänestys päättyy. Kiitos. Hyväksytty. Sitten kompromissi seitsemän. Koneäänestys, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 136. Kuka puoltaa 137 tarkistusta? Vastaan hyväksytty. Sitten Itra 19 puolesta, puolesta vastaan hyväksytty 100 250 puolesta, puolesta vastaan Tarkistamme tuloksen. 250 äänestys alkaa. Kiitos, hän päättyy. Hylätty. Mutta kuten näette, eron varsin pieni, oli vaikea nähdä. 196 vastaan hyväksytty. 251 puolesta vastaan hyväksytty. Envi 35 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 8. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistukseen 143 puolesta. 243 vastaan. Hyväksytty. 260 puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistamme kyllä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Voisi vain tarkistaa kompromissi 9a. Äänestys alkaa 9a. Äänestys päättyy. Hyväksytty.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 Okej. Okay. Przepraszam, wracamy, głosujemy poprawkę 130. Nyt palaamme taaksepäin ja 132 vuorossa. Kuka puoltaa 132? Herra Agnio. And you didn't... Ette tässä pyytänyt uh, tar- äänestystä 132, menitte suoraan 139. Äänestämmekö me nyt näistä kummastakin vai vain toisista? Pyydän anteeksi, minä sanoin, että palaamme 132 ja avasin äänestyksen tarkistuksesta 132. Jest, y, różnica tu jest w opinii sekretariatu, czy Mm. Niin, tässä on ilmestynyt pieni ero. Ehkä Rova Köstinger voi selittää tätä hiukan. No ganz kurz Ihan lyhyesti. 139 sen kakkososasta nyt ja sitten 132, johon äsken viittasitte, se kuului kompromissiin seitsemän, tuli katetuksi sen myötä, eli siitä ei erikseen tarvitse äänestää. Ja 139 ja sen kakkososia on se, mistä nyt äänestämme. Yo planteé, yo he planteado una enmienda. Minä olen jättänyt suullisen tarkistuksen, eli että 132 säilyisi tässä. Jaśnienie. Poprawka ta upada, jeśli... Niin tämä tarkistus raukeaa, koska se on jo mukana kompromississa seitsemän. Ja niin kuin sanoin täällä alussa, se on siis kompromississa seitsemän, mutta jos on suullinen tarkistus, sitten haluaisin kysyä teiltä, kuka ehkä vastustaa suullista tarkistusta. Vastustaako joku, että äänestän suullista tarkistusta? Kyllä, kolme vastustaa, joten emme voi hyväksyä tätä suusitarkistusta, niin kuin jo aikaisemmin sanoin. Rova Kostinger vahvisti vielä tämän kantani. Sitten 132 on, on mukana kompromississa seitsemän, joten sitten 139 puolesta 139 toinen osa vastaan. Hylätty. Envi kahdeksan puolesta vastaan hylätty 161 raukeaa. Poprawka 45 puolesta vastaan hylätty 159 puolesta vastaan hylätty. Tarkistamme 159 koneäänestyksenä. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Kostało odrzucona hylätty. 357. Kuka puoltaa? Kiitos vastaan. Hylätty. Kompromissi 10. S alkaa. S päättyy. Hyväksytty. Sitten 158 puolesta vastaan. Hylätty. Kaksi neljä kahdeksan puolesta vastaan. Hylätty. Kompromissi yksitoista. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty sitten 124. Anteeksi, 242. Puolesta. Vastaan. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. odpadła poprawka. Przechodzimy do kompromisu. Vuorossa kompromissi 12 puolesta. Tai äänestys alkaa koneäänestyksenä. Päättyy. Hyväksytty sitten Envi 19. Sama kuin Itre neljä Puolesta äänet. Vastaan äänet. Hyväksytty. 140 kolmasosa puolesta vastaan hyväksytty. 182 puolesta vastaan hyväksytty. 263 puolesta vastaan hylätty. 192 puolesta vastaan. Hylätty. kolme puolesta vastaan. Hylätty. En nyt tiedä, miten näistä ryhmä äänesti. Tarkistamme koneäänestyksenä 195. Hylätty. 196 ensimmäinen osa. toinen, toinen osa, anteeksi. Kuka puoltaa 196 puolesta vastaan? Hyväksytty. 197 puolesta vastaan. Tarkistamme 197 saakaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Sata Satayhdeksänkymmentäkahdeksan puolesta vastaan hylätty. 319 puolesta vastaan. Hylätty. 320 puolesta. Hyväksytty. Sitten kompromissi 13. Koneet alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty vuorossa 213 puolesta vastaan hyväksytty 214 puolesta vastaan. Tarkistamme 215 koneen alkaa. Äänestys päättyy. Sosiaaliset eivät tässä nostaneet nyt kättään selvästi ylös. 215 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten on 216 ja 17 puolesta. Vastaan. Tarkistamme, kun äänestyksen äänestys päättyy. hyväksytty 22.19. Vaikea nähdä, kun on vain kolmen äänen ero. Äänestys Sitten kompromissi 14. Äänestys alkaa tästä. Äänestys päättyy. Ja sitten läpi 38 vuorossa Envi-tarkistus. Kuka puoltaa? Envi 38 vastaan. Hyväksytty. Tarkistamme kuitenkin vielä. Äänestys alkaa. Envi 38. Äänestys päättyy. Hylätty. 236 puolesta, anteeksi 234 vastaan hyväksytty 236 puolesta vastaan hylätty 237 puolesta vastaan hylätty. 238 puolesta vastaan hyväksytty 239 puolesta vastaan tarkistamaan salkaa 239 äänestys alkaa päättyy hylätty kolmella äänellä 240 puolesta vastaan hylätty Envi 4 puolesta hyväksytty 246 puolesta vastaan hylätty 247 puolesta vastaan hylätty kompromissi 15. Äänestys alkaa. päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 10, itse 10 puolesta vastaan hyväksytty. Envi 25, Itre 13 puolesta hyväksytty. Sitten Itre 14 puolesta hyväksytty. 245 puolesta Adopted, adopted. Poprawka 258. Okei, okay, sorry. 331. Niin, 258 puheenjohtaja pyytää anteeksi. 331. 331 tarkistus puolesta. Vastaan. Hylätty. Kompromissi 16. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja läpi, joten kompromissi 17, siis kompromissi 17 puolesta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty, joten 273 vuorossa. Het, tämä toinen osa pelkästään puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 46 envi puolesta vastaan hylätty. 277 puolesta vastaan hyväksytty. 278 puolesta vastaan hyväksytty. 280 puolesta hyväksytty. Sitten 200 281 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 18. Kun S alkaa. S päättyy. Kompromissi hyväksytty sitten Envi 44 puolesta vastaan hyväksytty ja vuorossa 142 toinen osa puolesta hyväksytty. 259 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan. Tarkistamme toisen osan koneäänestyksenä. Se alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. 200, anteeksi, 19 tarkistus. Äänestys alkaa koneäänestyksenä. Päättyy. hyväksytty Envi 40 vuorossa. Kuka puoltaa Envi 40? Kiitos, hyväksytty. Kompromissi 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty sitten Envi kuusi puolesta vastaan. Mielestäni se hylättiin, mutta me tarkistamme äänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. nv 22 puolesta vastaan. Me tarkistamme koneäänestyksenä ehkä sama tilanne. nv 22 äänestys päättyy. Hylätty. 28 puolesta vastaan hylätty 36 puolesta vastaan hylätty. Envi 42 puolesta hyväksytty. 156 puolesta vastaan hylätty. 164 puolesta vastaan hylätty. 100. No, tarkistamme 164. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Mutta oli hyvä, hyvä tarkistaa. 170, 179 puolesta vastaan hylätty. 307 No, koneen äänestyksenä vielä tarkistuksena. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 307 puolesta hyväksytty Envi 24 puolesta. Kiitos. Vastaan. Hyväksytty. Sitten kompromissi 21. S päättyy. Hyväksytty sitten vuorossa 127 puolesta vastaan hylätty. 191 puolesta vastaan hylätty 316 puolesta vastaan Tarkistamme koneäänestyksenä 316. Äänestys alkaa 316. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 22. Äänestys alkaa. Päättyy. hyväksytty. Sitten 153 puolesta vastaan hylätty. 244 puolesta. Herra Buddha, ei, ettekö äänestä omastanne? Vastaan äänet. Hyväksytty. 317 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi 23 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty sitten Envi 14 puolesta. Hyväksytty 321 puolesta vastaan hylätty. No tarkistamme 321 uudestaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitos kompromissi 24. Äänestys alkaa. S päättyy. Sitten 333 tarkistus. Puolesta hyväksytty. Kompromissi 25. Prova Noisel, olkaa hyvä. Haluaisin esittää tässä suullista tarkistusta. Kolme, kolme, yhdeksän. Kompromissi Poseł sprawozdawca. Esittelee, voisitteko te kommentoida? Nyt äänestetään, ei äänestetä 334. Tietääkseni suullinen tarkistus on siis tässä on kyseessä nyt 334. Väärä tarkistus. Tästä ei äänestetä ja kommentteja mikrofonin ulkopuolelta. Rouva Noichel varmaankin otti tässä kantaa nyt väärän tarkistuksen. Also bevor der nächste Kompromiss ist, habe ich mich gemeldet. Niin ennen seuraavaa kompromissia halusin sanoa, että minulla on suullinen tarkistus tähän, eli täysin oikea-aikaisesti, Rova Köstinger. Okay. No, jos kompromissi hyväksytään, silloin suullisesta tarkistuksesta ei äänestetä. Jeśli przyjmiemy kompromis 25, to wtedy przechodzimy do kompromisu 20. Jos kompromissi 25 hyväksytään, niin sitten mennään sitten suoraan 26 ja sitten 239 esittäjä sanoi, että emme voi harkita sitä, että äänestys alkaa. Kompromissi 25. Äänestys päättyy. Zamykam. Przyjęte. Przechodzimy do... Przechodzimy... Hyväksytty, joten siirrytään kompromissiin. Kaksikymmentä. 26 en alkaa. Kompromissi 26, kiitoksia. Nyt päättyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 27. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 358 puolesta hyväksytty. Sitten Jortason kappaleet 22 puolesta vastaan hylätty 3, 4, 5 yhdessä puolesta vastaan hylätty 6 puolesta Tarkistamme. 355 yhdessä koneessa alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyväksytty. Tarkistus 6. Kuka puoltaa? Enemmistö. Kiitoksia. Hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan. Anteeksi, se hylättiin. Sitten vastaan erotarvaa. Sitten on tarkistus kahdeksan. No me tarkistamme vielä tarkistuksen seitsemän. Äänestys alkaa siitä, koska herra Tarabella tässä äänesti vahingossa vastaan. Äänestys päättyy. Hyvät naiset ja herrat, täällä on aika kiinnostavia tilanteita. Onnittelut. Sitten tarkistus kahdeksan puolesta. Hyväksytty yhdeksän ja kaksitoista puolesta vastaan hylätty kymmenen puolesta vastaan hylätty. Tarkistamme vielä kymmenen tuloksen, jos näin haluatte. Äänestys alkaa. Tarkistus kymmenen. Äänestys päättyy. hyväksytty. Kiitos ja onnittelut. Sitten 11 puolesta vastaan hylätty. Sitten joudan osan kappale taakse 13 puolesta vastaan. Tarkistamme. Hän saakaa.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 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 17 puolesta vastaan hylätty. 18, 18 puolesta vastaan. 20. Kto jest za poprawką 20? Dziękuję. Przyjęty. Hyväksytty. Otetaan äänestys uudestaan. Siis 20 uudestaan koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. hylätty. 21 puolesta Vast, puolesta 22 vastaan. Tarkistamme. 22 Tarabellalta. Äänestys alkaa. Głosowanie. Ja päättyy. Olen pahoillani. Hylätty. 24 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistamme vielä 24 äänessä alkaa. Zamykam głosowanie. Päättyy. Hyväksytty. 24 puolesta. Hyväksytty 25 puolesta. Vastaan. Hylätty Sitten 26 puolesta hyväksytty. 27 hyväksytty. 28 30. Mm, Äänestämme 30. Vastaan tyhjä, hylätty. 30 koneäänestyksenä vielä. To? Niemożliwe. No tak, ja się też pomyliłem. Popra Olin väärässä. Sitten 31. Puolesta vastaan hylätty. Tarkistammeko 32 puolesta. Hyväksytty sitten 33 puolesta vastaan teeristön mukaan nyt on 33 vuorossa. Puolesta äänet vastaan hylätty. 35 puolesta vastaan. Tarkistamme 35 äänet alkaen. s päättyy. Hylätty. Sitten 36 puolesta. Hyväksytty 37 puolesta. Hyväksytty 37 anteeksi, 62 puolesta vastaan hylätty kompromissi 28 äänestys alkaa ja päättyy. Tarkistus 41 puolesta vastaan kylätty. 42 puolesta. Hyväksytty. 43 puolesta. Vastaan. Hylätty. 47 puolesta vastaan hylätty. 49 puolesta vastaan hylätty. 50 puolesta vastaan hylätty. 51 puolesta hyväksytty. 54 puolesta puolesta äänet vastaan hylätty 55 puolesta vastaan hylätty. Tarkistamme. Äänestys alkaa 59. 55. Siis 55 koneäänestyksenä hyväksytty. Kompromissi 29 Koneet rakaa. Hyväksytty. Äänestys Sitten eteenpäin 57 puolesta. Hyväksytty. 61 puolesta vastaan Tarkistamme koneäänestys 61. When the Greens have calmed down, Chairman, I'd just like to say... Totesin vain, että tulkauksessa viitattiin tarkistuksen 51 ja tällöin hän olisi kuitenkin loogista sanoa 61. En tiedä, voisitteko vahvistaa kuinka on, miten on. Olette oikeassa.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 Poprawka Sitten koko teksti vuorossa. Äänestys alkaa, kun äänestyksenä äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Przyjęliśmy. Gratuluję pani poseł sprawozdawcy. Czy... Hyväksytty. Onnittelemme esittelijää. Haluatteko ehkä puheenvuoron vielä onnitteluiden jälkeen? Kiitoksia kovasti. On hienoa, että tässä saatiin selkeä äänestystulos. Ongelma ja ehkä vielä hieman taustaa, koska täällä on paljon uusia kollegoita. Jos Äänestämme jokaisesta yksittäisestä tarkistuksesta, jo vaikka mietintö ei ole lainsäädäntö, mietintö, niin silloin tätä ei enää ymmärretä kovinkaan hyvin. Täällä jätettiin tarkistuksia sellaisiin kohtiin, jotka eivät suoraan tähän liittyneet, ja mielestäni tässä nyt onnistuimme kuitenkin aika hyvin, koska tässä sihteeristö ja muutkin pääsevät hyvin kompromisseihin ja teksti saatiin luettavan muotoon. Kiitoksia kovasti. Toivottavasti myös vastaisuudessa pystymme tekemään työtä yhtä hyvään malliin. Ich möchte gerne Schattenberichterstatterin auch noch. Varjoesittelijänä muutama sananen, niin sallitte. Oli hyvä, että kompromissit näinkin selkeästi menivät läpi. Hyvää yhteistyötä on koko ajan tässä tehty ja olimme yhtä mieltä siitä, että jos samaan suuntaan mennä, niin kyllä varmasti ratkaisukin löytyy. Mutta tämän lisäksi osoittautui, ja tämä vähän yllätti tänään, että oli ihan eh, identtisiäkin äänestä äänestystuloksia. Eli ne tarkistukset, jotka eivät olleet kompromississa mukana, olivat varsin kiistanalaisia, e, jakoivat mielipiteitä. Ja tämä ehkä hieman selvittää sitä, miksi tilanne alun perin oli hankala. Eli sellaiset tarkistukset, jotka eivät olleet mukana kompromissa, osoittautuvat varsin hankaliksi ja Rakensakin ehkä ei ymmärtänyt, että ympäristökysymyksiin ei oltu kiinnitetty riittävästi huomiota ja siksi tarkistukseen esitettiin, koska katsottiin, että kaikkeita tärkeitä kysymyksiä ei oltu huomioitu. Ne jätettiin Enville ja tämä ei ehkä ollut hyvä valinta ja oli mielestäni tärkeää nyt tämä vielä tässä lopuksi näin esiin tuoda. Bardzo dziękujemy. Panie wymieniają Kiitokset. Paskarsi, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, olisin halunnut tässä jo aikaisemmin puhua, mutta haluan nyt kiinnittää huomiota tänne lentoonnettomuuteen, joka tapahtui tänä aamupäivänä, kun me pidimme kokousta. Yli 40 espanjalaista ja yli lähestulkoon 100 saksalaista menehtyivät German eh, Wingsin eh, lennolla Barcelonasta Düsseldorfin ja joukossa oli esimerkiksi kaksi vauvaa ja nämä perheet ovat nyt joutuneet todella kärsimään. Bardzo dziękujemy. Wszyscy wiemy, znamy tą bardzo... Totta. Olemme kaikki varmasti jo saaneet kuulla nämä ikävät uutiset. Todella valiteltava ja surullista ilman muuta meiltä kaikilta osanotto perheille ja näille maille, joiden kansalaisiin tämä onnettomuus kohdistui. Ehdotankin minuutin hiljaista hetkeä uhrien muistoksi. случай. Jeszcze pan, chciał pan zabrać głos panu Rodę, tak? Bardzo proszę. Rodę, olkaa hyvä. Palaan tähän vielä hetkiseksi. Mutta onnittelisin Rova Köstingeriä, koska harvoin törmää näin suuren määrään kompromissiehdotuksia, kun puhutaan aiheesta, jossa kansalliset intressit ovat näinkin vahvasti esillä. Ja tämä on jo poliittinen suuri saavutus. Ja tästä haluaisin lämpimästi kiittää esittelijää ja myöskin varjoesittelijöitä ja onnitella heitä. Yksi kysymys vielä sitten puheenjohtajalle ja pyyntö. Ensinnäkin Miksi koneellisesti äänestämme kompromissiehdotuksista? En oikein ymmärrä, mikä logiikka tähän liittyy. Sillä useimmitenhan enemmistö suhtaan varsin selkeä näissä kompromissiäänestyksissä. Eli tätä kysyisin. Ja sitten yksi pyyntö äänestysten vetäminen on oma taiteen lajinsa ja vaatii hyvät valmistelut. Ja olisi hyvä ja toivottavaa, jos te puheenjohtajana ehkä vähän paremmin seuraavalla kerralla valmistautuisitte näihin äänestyksiin. Kiitos. No, parhaani tein ja yritin. Mutta joskus, jos erot ovat varsin pieniä, sitä on hankala nähdä. Ja sitten katsoo koordinaattoreita ja näitä pääryhmiä. Ja jos koordinaattorit eivät kättään juuri oikealla hetkellä nosta, niin saattaa tulkita asian sitten, että kyseessä olisi koko ryhmän ääni. Eli tilanne on joskus vähän hankala, ja sitten jos on ihan parin äänen ero ja puolesta äänissä, niin sitäkin on joskus hankala silmämääräisesti nähdä. Eli tämä ei ole ihan helppo homma, mutta kiitos näistä sanoista ja pistän ne korvan taakse. Mitä tulee sitten kompromissitarkistuksiin ja niistä äänestämiseen? Jatkan ja välitän tämän kysymyksen eteenpäin sihteeristölle. Ehkä voitte vastata. Well, I didn't expect to have a... Uh, no en ajatellut, että minä puhuisin tästä asiasta, mutta herra HD, onhan tässä perää kompromissin suhteen. On todennäköisempää, että sen taakse saadaan enemmistö. Mutta tässä on kuitenkin parempi katsoa kuin katua koska tämä vaikuttaa sitten moniin raukeavin tarkistuksiin. Eiköhän se ole tässä ajatuksena. Pan mówił jeszcze e, o tym, że były tu różne interesy i poglądy narodowe. I czas... Kiitos. Ja sitten nämä eri maiden näkemykset ja intressit Joskushan koordinaattoriäänestys ei kuitenkaan vastaa maankantaa. Koordinaattorit saattavat äänestää tietyllä tavalla, mutta sitten jäsenet kuitenkin eri tavoin. Ja se vaikuttaa myöskin lopputulokseen. Mutta logiikan suhteen olet ihan oikeassa. Jos kyseessä on kompromissi, niin tällöin melko selvää on, että enemmistökin saatetaan tämän esityksen taakse saada. Mennään eteenpäin seuraavana. Päätöslausma luonnos esittelenä Paolo de Castro aiheena Milano maailmannäyttely 2015 maapallon ruokkiminen. Olkaapa hyvä. Pomeriggio abbiamo gli animi e No täällä on nyt vipinä valiokunnassa. Ehkäpä olisi syytä siirtyä äänestyksiin. Eh, Kiitos kovasti. Eli äänestetään ensinnäkin tarkistus numero yksi puolesta. Hyväksytty. Kaksi puolesta. Hyväksytty. Kolme puolesta. Hyväksytty. Neljä puolesta. Vastaan hylätty. Viisi puolesta. Vastaan hylätty kuusi puolesta vastaan hylätty. seitsemän puolesta vastaan hylätty. kahdeksan puolesta vastaan hylätty. yhdeksän puolesta vastaan hylätty hylätty. Kymmenen puolesta vastaan hylätty. Yksitoista puolesta vastaan hyväksytty. Kaksitoista puolesta vastaan hylätty. Kolmetoista puolesta vastaan Hylätty. 16 puolesta. Hyväksytty. 17 puolesta. Vastaan. Hylätty. 14 puolesta. Vastaan. Hyvät näistä herrat, tarkistetaan Tarkistus 14 koneellisesti. Etetinen ehkä vähän nopeasti. Äänestys alkaa. Tarkistus 14. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 15 puolesta. Hyväksytty 18 puolesta. Hyväksytty. 19 18 tarkistamme sen ensin. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Tarkistus 18. Kiitos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 19 puolesta. Vastaan. hyväksytty. 20 puolesta vastaan hylätty. 21 puolesta hyväksytty. 22 puolesta. 23 anteeksi puolesta. Puolesta. Kiitos. Hyväksytty. 24 puolesta. Hyväksytty. 25 puolesta. Hyväksytty. 26 puolesta. 27 puolesta. Hyväksytty 28 puolesta. Vastaan. Hylätty. 29 puolesta vastaan hylätty. Tarkistetaan vielä 29 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 30 puolesta. Vastaan. Hylätty. 31. No, tarkistetaan vielä. Tarkistus 30 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitos. Äänestys päättyy sitten 31 puolesta hyväksytty 32 puolesta vastaan hyväksytty 33 puolesta vastaan hyväksytty 34 puolesta vastaan hyväksytty 37 puolesta hyväksytty, 38 puolesta hyväksytty, 39 puolesta vastaan hylätty, 40 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus, päät, äänestys päättyy kohta 40. Hylätty. 41 puolesta vastaan hylätty. 42 puolesta vastaan hylätty. Tarkistamme vielä, tai emme tarkista, tarkistus 42 koneesta ei tarvitse. Sitten 43 puolesta hyväksytty, 44 puolesta hyväksytty, 45 puolesta hyväksytty

hyväksytty. 50 puolesta hyväksytty. 51 puolesta vastaan hyväksytty. Mutta tarkistamme vielä koneellisesti. Tarkistus 51 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 52 puolesta. Olkaa hyvä, puheenvuoro. Wir haben nicht über 48. 48 ei äänestetty, No siitä pitää äänestää, koska 47 hylättiin. Okei, okay, ratsia. Kiitos, hyvä, tästä huo- hyvä että huomautitte. Eli 48 äänestämme siitä vielä. Tarkistus 48 puolesta hyväksytty. Tarkistamme vielä tämän 48. Koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyvät naiset ja herrat, ne hyväksytty. Ja sitten 52 puolesta vastaan hylätty. 52 tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa 52 tarkistus. Äänestys päättyy. Hylätty. Ryhmän sisäisiä eroja on ja sitten päädytään tällaisiin tuloksiin. 53 puolesta vastaan hyväksytty. 54 puolesta hyväksytty. 55 puolesta hyväksytty. 56 puolesta hyväksytty. 57 puolesta hyväksytty. 58 puolesta hyväksytty. 59 puolesta hyväksytty.

vastaan hylätty. Sitten eteenpäin 66 puolesta vastaan hylätty. 67 puolesta vastaan hylätty. 68 puolesta hyväksytty. 69 puolesta vastaan hylätty. 70 puolesta vastaan hylätty. 71 puolesta vastaan hylätty. 72 puolesta vastaan hylätty. 73 puolesta vastaan hylätty. 74. Mutta tarkistetaan ensin koneellisesti. Tarkistus 73. Koneäänestys alkaa. Koneäänestys päättyy.

79 puolesta. Tai ei äänestystä siitä. 80 puolesta. Kiitos. Hyväksytty. 81 puolesta. Hyväksytty. 82 puolesta. Hyväksytty. Vasta-aineet vielä. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 82. Koneäänestys alkaa. Koneenestys päättyy. Hylätty kahden äänen erolla. Sitten 83 puolesta. Hyväksytty. 84 puolesta. Hyväksytty. 85 puolesta. Hyväksytty. 86 puolesta.

Minäkin sillä on tähän 165 suullinen esitys, pitääkö paikkansa? Ei. 91 puolesta. Yksi kuusi neljä puolesta. Vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Hyväksytty ilmeisesti, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänestys päättyy. 91 seuraavana puolesta vastaan hylätty. 92 puolesta hyväksytty. 93 puolesta vastaan hylätty. 94. 94 puolesta. Hyväksytty. 96 puolesta. Vastaan. Tarkistamme koneellisesti. 96 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Erot ovat todella pieniä, kaksi ääntä vain. 97 puolesta. puolesta. Hyvä. Vastaan. Tarkistamme tämänkin koneellisesti. 97 koneäänestys alkaa. Koneäänestys päättyy. 1919. Eli ihmekös, että näytti vähän tasaiselta. 99 puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus 100 puolesta. Vastaan. Hylä, hyväksytty. 101 puolesta. Vastaan hyväksytty 100 165 puolesta hyväksytty. 103 puolesta hyväksytty. 104 puolesta hyväksytty. 105 puolesta hyväksytty. 106 puolesta hyväksytty. 107 puolesta vastaan hylätty. 108 puolesta hyväksytty. 109 puolesta hyväksytty. 110 puolesta vastaan hylätty. 111 puolesta hyväksytty. 166 puolesta 166 puolesta hyväksytty. 112 puolesta hyväksytty. 113 puolesta hyväksytty. 114 puolesta vastaan hylätty. Tarkistetaanko 115 koneellisesti äänestys alkaa. Tai vastaan ja hylätty. 116 puolesta vastaan hylätty. 117 puolesta. 116. Tarkistamme sen. Koneellisesti äänestys alkaa. Oi, oi. Käännätkö vähän pienemmälle, nyt tuntuu, että täällä alkaa pikkasen kuuma. Tuo on hankala, se on joko tai jäin. Kohta puhaltaa taas kylmät tuolet. No niin, äänestys päättyy 117 puolesta hyväksytty. 118 puolesta. Ja kakkososio pelkästään puolesta vastaan hylätty. 119 119 puolesta hyväksytty. 120 puolesta vastaan hylätty. 121 puolesta vastaan hylätty.

125 puolesta hyväksytty, 126 puolesta hyväksytty, 127 puolesta hyväksytty, 167 puolesta hyväksytty, 128 puolesta hyväksytty. 129 puolesta hyväksytty. Vastustaako joku vastaajanet? Hylätty ilmeisesti, mutta tarkistetaan koneellisesti. 129 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 138 puolesta. Vastaan. 138. Hyvät naiset ja herrat, en oikein eh, saanut selvää. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus 138. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitos. Seuraavaksi äänestämme tarkistuksessa 139 puolesta. Hyväksytty. 140 puolesta. Vastaan. Hylätty. 141 puolesta. Vastaan hylätty. 142 puolesta. Ensin tarkistamme kuitenkin koneellisesti. 141 e, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 142 kahdessa osassa. Ensin osa yksi puolesta vastaan hylätty. Kakkososa puolesta vastaan hylätty. 143 puolesta. Miksi emme äänestäneet 131, 132 ja 137 puheenjohtaja? Że 119 była przyjęta. Koska 119 hyväksyttiin. Przyjęliśmy 119. Dziękuję. Selvä. Przechodzimy w tej... Hyvä. Ja mennään eteenpäin. Seuraavana 143 puolesta Vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 3. Hylätty. 4. Puolesta. Hyväksytty. Vastaan hylätty. Sitten 145 puolesta vastaan hylätty. 146 puolesta vastaan hylätty. 147 puolesta vastaan hylätty. 148. Tarkistamme kuitenkin ensin koneellisesti 147. Äänestys alkaa. Koneäänestys alkaa 147. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja kahden äänen erolla. Seuraavana tarkistus 150 puolesta. Hyväksytty. 151 puolesta vastaan hylätty. 152 puolesta vastaan hylätty. 153 puolesta vastaan hylätty. 154 puolesta. Hyväksytty. 155 puolesta. Hyvä, vastaan. Hyväksytty. Mutta täällä toivotaan tarkistusta. Eli 155 tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. se lähtee sitten eteenpäin 157 eh, puolesta. 157 puolesta hyväksytty. 158 puolesta hyväksytty. 159 puolesta hyväksytty. 160 puolesta Tarkistamme kuitenkin vielä 159. Koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Oikeassa olitte. 160 puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistamme kuitenkin koneellisesti. 160 äänestys alkaa. Äänestys päättyy pystyy Hyväksytty. Sitten 161 puolesta. Hyväksytty. 162. Hyväksytty. 163 puolesta. Hyväksytty. Sitten Äänestämme päätöslausuman luonnoksesta koneellisesti kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitos. Hyväksytty. Kiitos kaikille onnittelut esittelijälle. Haluaako esittelijä tässä vaiheessa käyttää puheenvuoron? Proszę Państwa, Pan poseł sprawozdawca, Panie Profesorze, Panie Przewodniczący, bardzo proszę. No, solo per ringraziare. Olkaa hyvä, professori. Niin, anteeksi. Halusin vain kiittää kollegoita tehdystä työstä. Muistutaisin vielä, että täysistunnossa äänestämme päivää ennen kuin Expo maailman näyttely alkaa, eli torstaina 30. päivä ensin keskustelu ja sitten äänestys. Kiitos. Podziękować panu posłowi sprawozdawcy. Kiitoksia. Kiitos esittelijöiden Castrolle kaikesta työstä, jota hän on puolestamme tehnyt maailmannäyttelyn eteen agrivaliokunnan ja koko parlamentin puolesta. Kiitos ja jatkakaa saman mallin. No niin, hyvät naiset herrat. Nyt sitten kohta 16 esityslistalla. Tämä liittyy maitoalaan ja maitoalan pakettiin. Aihe on merkittävä ja kimurantti. Uskoisin, että nyt on syytä antaa herra Nikolsonille esittelijällemme puheenvuoro. Te olette tässä asiassa esittelijä, olette käsitellyt, käsitellyt asiaa vuosikausia. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Tänään me olemme viikon päässä siitä, että maitokiintiöitä ei enää ole. Viikon päästä niitä ei enää ole. 30 vuotta ne otet, sitten ne otettiin käyttöön ja nyt ne ovat päättymässä. Näkemykset asiasta vaihtelevat, mutta realistina hyväksyn tosi seikat, vaikka suhtaisin itse asiaan miten tahansa. Meidän täytyy nyt varmistaa se, että maitotuottajilla EU:ssa on kiintiöiden jälkeenkin tulevaisuus, ja tämä on suuri haaste. Muistan, kun vuonna 1984 maitokiintiö otettiin käyttöön. Olin silloin parlamentin jäsen Lontoossa ja muistan, kuinka viljelijöiden edustajat tulivat huoneeseen ja sanomaan, että kiintiöt tuhoaisivat koko maitoalan. Näin siis vuonna 1984. Ja nyt sitten 30 vuotta myöhemmin tuottajat haluavat pitää kiinni näistä kiintiöistä, eli mielikuvat muuttuvat. Mutta kuitenkin tässä täytyy nyt pystyä vastaanottamaan tämä muutos. Kiintiöitä on ollut pitkään ja elämä kiinteiden jälkeen on hyvin epävarmaa, mutta tiedämme, että hintaheilastelut on, ovat olleet osa arkeamme jo pitkään ja näin varmasti tulee olemaan myös jatkossa. Ja uskon, että tämä on juuri suurin haaste maitoalalle. Tulevaisuuden osalta on katsottava, miten hoidamme tätä volatiliteettia. Komission toimet eivät ole olleet riittäviä tässä suhteessa. Vuonna 2012 maitoalan paketti, jos toimin esittelijänä, otti käyttöön useita eri välineitä, joilla haluttiin auttaa maitoalan toimijoita selviämään ylä- ja alamäissä, mutta mutta tulokset eivät ole olleet tyydyttäviä. Komissio ei edelleenkään ole pystynyt löytämään tehokkaita keinoja laajojen hintavolatiliteetti kysymysten käsittelyyn. Vuonna 2014 lopussa maailman kysyntä väheni ja monet muut tekijät johtivat siihen, että hinnat putosivat dramaattisesti. Ja nyt tämä miten tulee oikeaan aikaan. Maito alalle on saneltu sitä, mitä heidän pitäisi tehdä. Nyt halusin tässä kuulla heitä. Tammikuussa kuulimme tahoja, kuluttajia ja muita siihen liittyen, minkälaisia haasteet, joita heillä on nyt edessään. Ja monet näistä näkemyksistä ovat nyt mukana tässä mietinnössä. Kun ottaa huomioon sen, mitä viime kuukausina on tapahtunut, olen pohtinut sitä, onko meillä nyt oikeat välineet, joilla puuttua hinta heilahteluihin. On käytettävä olemassa olevia välineitä entistä paremmin, huomattavasti paremmin kuin tähän asti pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan. Maidon tuottajat etsivät nyt varmuutta tulevaisuuteen. Maitopaketissa oli erilaisia sopimusmahdollisuuksia. Jäsenvaltiot voivat myös tunnustaa tuottajajärjestöt ja tässä haluaisin, että komissio ja tuottajat todella käyttäisivät näitä välineitä, joita tässä maitopaketissa on. Erilaisia pitkän aikavälin integroituja hankintaverkostoja, terminisopimuksia ja kiinteällä liikkumavaralla tehtyjä sopimuksia pitäisi hyödyntää entistä paremmin. Tässä eri tahot eivät ole aina tehneet yhteistyötä tarpeellisella tavalla. Tässä mietinnössä viitataan myös Euroopan maitomarkkinoiden seurantakeskukseen. Tarvitaan järjestelmää, on analysoitava markkinoihin liittyvää dataa ja niin edelleen, jotta voidaan tehdä parempia rahoitus- päätöksiä ja hallinnoida volatiliteettia entistä paremmin. Välineiden pitäisi olla käyttäjäystävällisempiä niille, jotka niitä todella tarvitsevat. Ja jäsenvaltiolla on myös oma roolinsa. Syyskuussa 2014 jopa yhdeksän jäsenvaltiota ei ollut välittänyt ajoissa tarpeellista tietoa Aitomarkkinoiden seurantakeskus voi toimia ainoastaan, jos se saa kylliksi tietoa ja dataa. Komission pitäisi myös tarkastella markkinainterventioita. Ne vaihtelevat tapauksesta toiseen. Hinnat ovat edelleen matalalla meidän pitää nyt huolehtia siitä, että maitotuteiden hinnat eivät enää laske. Ja nyt minun on todettava, hyvä puheenjohtaja, eikö ole hullua ja väärin, että maito ala on riippuvainen kuivuudesta Amerikassa tai Uudessa-Seelannissa tai katastrofeista muualla – Siis me olemme riippuvaisia maitoalallamme kaikesta tästä, eikö nyt? Olisi järkevämpää, että Eurooppa määrittelisi maitotuotteiden hinnan, eivät muut. Meidän pitäisi olla johtavassa asemassa, ei missään jälkijunassa. Mietinnössä Korostetaan myös sitä, että on käytettävä tuontivälineitä mahdollisimman hyvin ja solmittava esimerkiksi kahdenvälisiä kauppasopimuksia omalla alueellani. Ollaan hyvin riippuvaisia viennistä, kuten muuallakin. Venäjän kauppasaarto on osoittanut, että olemme hyvin riippuvaisia yhdestä kumppanista ja tämä johtaa markkinavolatiliteettiin. Maidon kysyntä on maailmassa kuitenkin lisääntymässä 2 prosentilla vuosittain vuoteen 2023 asti. Meidän täytyy pyrkiä laajentamaan vientiämme, ja tämä on yksi haasteista. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Mietinnössä on useita suosituksia, esimerkiksi, että käytetään paremmin YMPn välineitä – puututaan epäreiluihin kaupan käytänteihin, parempi mahdollisuus käyttää futurimarkkinoita ja niin edelleen. Nyt haluan kuitenkin tehdä niin kuin olen alusta pitäen tehnyt, kun olen alkanut laatia tätä mietintöä. Eli haluan kuunnella, mitä muilla on sydämellään. Mahdollisesti sitten ammennan näistä kommenteista oman mietintöni. Kiitos. Dziękuję panie pośle. Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, me, meillä ei koskaan ollut tarpeeksi aikaa keskustella tärkeistä kysymyksistä. Ja todellakin maitomarkkina, maitokiintiöt ovat juuri tällainen hankalampi aihe. Ja juuri tänään meillä on hiukan lisäaikaa, jota emme käyttäneet äänestyksessä, että meillä on puolitoista aikaa, joten pystymme käyttämään tämän ajan nyt keskustelun. Ja ehdottaisin, että ensin varjoesittelijät saavat kolme minuuttia ja sitten kaksi minuuttia muille. Keskustelu alkaa. Ensimmäisenä edustaja Seraro. Signor Presidente, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin onnitella herran Nicholsonia hänen työstään ja kiittää häntä valmiudesta tehdä kaikkien kanssa yhteistyötä. Jos puhutaan positiivisesta tuloksesta maitosektorilla, niin tämä tarkoittaa sitä, että tässä on unohtu, jätetty sivuun vähemmän kilpailukykyiset alueet, jotka johtuen niiden rakenteesta heikosta ja muista ovat vaarassa nähdä meijerialansa romahtavan, jos me pysty suojaamaan niitä. Tässä puhutaan kaikkien syrjäämistä alueista, vuoristoalueista ja muista. Ne tarvitsevat ihan eri kohtelua, tarvitaan julkista tukea kiinteiden jälkeisessä tilanteessa. Me haluamme, että ala on kilpailukykyinen, tätä käytettäisiin välineenä korvauksiin ja jotta saataisiin aikaan alueiden välistä balanssia, meidän pitää myös tehdä ero kiintiöhallinnoinnin tai kriisinhallinnan ja kriisin ehkäisyn välillä. Jos päivitetään interventiohintoja, niin se on hyvä asia, mutta se ei vielä riitä, eikä se ole mitenkään tulevaisuuteen suuntautuneisuutta. Siksi pitää välttää näitä kriisejä. Meidän täytyy tehostaa maitomarkkinoiden seurantakeskuksen roolia ja saada aikaan sääntelypuitteet niin, että voidaan säännellä tarjontapuolta. Tarvitaan kannustimia niin, että vakuutuksia voida, voidaan ottaa myös maidon tuottajilla, tuottajille. Tapa, miten tuotanto on järjestetty, tarvitsee lisää rohkaisua ja kannustimia johtuen tästä järjestelymuodosta. On viljelijöitä, joita on vähemmän ja jotka ovat hajautuneet laajalle alueelle. Meidän pitäisi pystyä tavallaan valjastamaan mahdollisuudet. Meidän pitää uudelleen arvioida tilannetta ja sopeuttaa tavallaan kilpailulainsäädäntöä maatalouteen ja ottaa huomioon myös määräävät markkina-asemat niin että hinta, jonka kuluttajat maksavat, heijastelee käypää hintaa tuottajille. George Soros hiljattain puhui liberaalista mallista, mistä markkinoista on tullut tällainen määräävä toimija. Jos nyt häntä uskomme, niin on väärin, että antaisimme markkinoille täyden vapauden korjata omia ylilyöntäjän. Seuraus on, että markkinat eivät tarjoa saman tason kilpailua. E, järjestelmä on epäreilu ja se toimii kaikkein syrjäisempiä seutuja vastaan. Tämän takia meidän pitää suojella syrjäisimpiä alueita. Kiitos. Kiitoksia. Sitten haluaisin tässä toivottaa tervetulleeksi vieraitamme Saksasta, herra Hoisling kutsunut heidät. On sääli, että te pystynyt kuulemaan hänen puheenvuoroaan luomuviljelystä tänään. Muchas gracias. Eh, yo creo que es de Kiitoksia. Ensin haluaisin onnitella herra Nikolsonia hänen tekemästään mietinnöstä. Sieltä, siellä on tällaista eurooppalaista henkeä mukana, kun mitä tulee maita kiintiöiden poistamiseen. Kiittää, hän on pyrkinyt rakentavassa hengessä osallistumaan tämän keskusteluun. Hän sanoi tämän varsin selvästi. Nyt meidän pitää onnistua siinä, että maitosektori Euroopassa johtaa maailmassa markkinoita, eikä seuraa vain jäljessä nöyrästi. Kun ajatellaan haasteita, tässä tilanteessa erityisesti ongelma, joka liittyy siihen, että markkinat ovat varsin sirpaloituneet. No, tietenkin on tilaisuuksia kaikkien yrittäjähenkisemmille toimijoille, mutta hintojen heilahtelu on kyllä sellainen ongelma, joka vaikuttaa aivan erityisesti heikoimpiin yrityksiin ja tiloihin joistakin asioista, joita haluaisin puhua, nimittäin tämänhetkinen suojaverkko toteuttaa tietynlaisia hintoja, tai sitten pitäisi edistää sitä, että tuottajat järjestäytyvät tuottajajärjestöiksi tai kannustettaisiin siihen, että voitaisiin lisätä lisäarvoa tuotannolle ja ryhtäisiin innovaattiseen toimintaan tai vähennettäisiin tuotantokustannuksia esimerkiksi energiakysymyksessä tai rehun kohdalla ja edistettäisiin kulutusta ja sitten pitäisi tuot, maitotuottajien pitäisi hyötyä ma- maataloustuotteiden menekin edistämistoimissa. Tämä on suuri tilaisuus. Meidän nyt olemme neuvottelemassa maitotuotteiden kulutuksesta koulussa. Tämä on vielä uusi mahdollisuus lisätä myyntiä. Sitten, e, niin kuin Estelä sanoi, tarvitaan toimenpiteitä, jotta maito on tällainen tuote, jota halutaan. Ko- Jaan kollega kanssa ST-ryhmästä sen, että kaikkein syrjäisimmät alueet, saaret, epäsuotuiset vuoristoalueet saisivat erityiskohteluun, koska maitosektorilla on sosioekonominen rooli, todella merkittävä sellainen ja tietenkin välineet, joita on olemassa, niin niitähän pitää hyvin käyttää. Ja tässä mielessä Jaan mielipiteen, joka ja sitten ehkä ei pitäisi keksiä uusia asioita, vaan käyttää, käyttää terveä, tervettä järkeä ja välintöitä meillä on. Tällainen seurantakeskus, Euroopan, seurantakeskus eurooppalaisista hinnoista, joka pystyy seuraamaan tilannetta reaaliajassa, joka määrittelee kriisitasot, ja jokaisella kriisitasolla reagoidaan tietyllä tavalla sopivilla välineillä, joita joita on käytössä, koska tietysti on jo yhteinen markkinajärjestely olemassa ja näistä välineistä voisi olla kyllä hyötyä. Uskon, että kaikkein tärkeintä on kannustaa siihen, että nuoret eivät luovu tästä toiminnasta ja tässä uskon, että pitäisi panostaa tähän ja jaan teidän ajatuksia, mutta yksi asia, mitä en voi jakaa, on tämä futuri-toiminta alueella. Ehkä se on myönteistä joissakin jäsenvaltiossa, mutta ei sovi kaikkiin maihin, koska on joitakin, joiden tuotantojärjestelmät eivät ole niin keskittyneitä. Se saattaisi olla pikemminkin ongelma kuin joku apu. Mutta globaalisti ajatellen haluan onnitella esittelijä tietysti maitosektorin, maitosektorin täytyy olla johtajana eteenpäin vienä eikä seurata muita. Kiitos. Bardzo dziękuję. I mamy trochę czasu. Kiitoksia. Nyt meillä on hiukan aikaa. Voimme onnitella, voimme kiittää. En rajoita puheenvuoroja. Joskushan joudun näin tekemään, kun aikaa ei vain ole. Rova Miller. Ja, Herr Vorsitzender, vielen herzlichen Dank auch. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös esittelijä Nicholsonille tästä valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä. Tässä pohjallahan oli komission maitoalan paketti ja maitoa koskenut parlamentin kuulemistilaisuus. Tämä koskettaa minua henkilökohtaisesti ja olen tyytyväinen siihen, että nyt 31 vuoden jälkeen kiintiösäännöt nyt näin päättyvät. Aamulla puhuimme yhteisestä maatalouspolitiikasta ja siitä, onko meillä tarvetta tällaisen ylipäätään, koska tätä kaikkea toteutetaan jäsenvaltioissa niin eri tavoin. Tähän pätee aivan samat asiat maitoalaan. Tämän haluan selkeästi sanoa. Meillä on valtavat maailmanmarkkinat, mutta EUn sisällä on erilaisia interventiohintoja ja rakenteita alalla. Olen lukinut tämän mietinnön hyvin tarkkaan ja aion vielä tehdä tarkistuksia näihin 27 eri kohtaan. Itse tarkastelen tätä saksalaisnäkökulmasta. Saksa on toteuttanut ja täytäntöönpannut maitopaketteja ei hyvin pitkät. Meillä on tällaisia yhdistyneitä tuottajajärjestöjä, erilaisia hyviä osuuskuntia ja yksityisiä meirituotteita, joita myydään kautta maailman. Mutta tästä huolimatta olemme havainneet, että Saksassa ei ole päästy kyllin varmaan tilan, tilanteeseen tästä paketista huolimatta, eikä näihin kaikkiin haasteisiin ole pystytty puuttumaan. Kohdassa kolme puhutaan kriisistä, jossa nyt olemme. En pidä tätä kuitenkaan nyt nykytilanteessa suurena kriisinä, koska hinnat ovat onneksi lähteneet jälleen nousuun. Toivottavasti pääsemme tästä hankalasta tilanteesta jälleen ulos. Eniten olen huolissani elintarvikkeen vähittäiskaupan keskittymisestä. Tämä näkyy Saksassa erittäin tiiviisti. Meillä on viisi jättiläiskauppaketjua, jotka ovat tässä näiden kaikkien meijereiden kattoina. Meillä on kartelilainsäädäntö. Tässä todella pitäisi nyt lähteä toimiin Euroopan tasolla. Tähän asti meillä on ollut mahdollisuus vaatia pelkästään valiokunta-aloitteinen mietintö, aivan kuten tässä maitoasiassa. Tämä on mielestäni liian vähän parlamentin rooliksi, vaan tähän pitää todella pureutua. Mitä tulee sitten heikommassa asemassa oleviin alueisiin. Niille tarvitaan tukitoimia toisesta pilarista, koska ainoastaan tätä kautta voidaan parantaa niiden asemaa. Ja mitä tulee sitten terminikauppaan, futurikmarkkinoihin, sanoisin, että viljelijät pelkäävät kovasti kenties tällaisiin sopimuksiin päästään sitten, kun toimitaan yhdessä meijereiden kanssa. Kiitos. Dziękuję pani poseł. Proszę o zabranie głosu panią poseł Haibusz. Sitten edustaja Haibusz. Ja herzlichen Dank. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myöskin esittelijälle tästä mietintöehdotuksesta. En katso taaksepäin, vaan pikemminkin eteenpäin ja voin yhtyä siihen, mitä tai mitä komissio sinne oikein totesi tänä aamuna, en oikein voi näkemyksiin yhtä. Hän totesi, että kriisiä ei olisi tällä sektorilla. Pikemminkin voin yhtyä se, mitä herra Nikolson on todennut. Markkinatilanne jo viime vuonna oli sellainen, että se on vaikuttanut tuotantoon ja sitten lisää kasvua varmasti tullaan vielä saamaan lisää rakennustyöt ovat käynnissä ja tuotantovaiheeseen mennään siinä vaiheessa, kunhan kiintiötä enää ole ja viljelyiden kannalta tämä aiheuttaa sitten hintapaineita. Volatiilit markkinat, laskevat hinnat ovat seurausta tästä ja myöskin tuotannon keskittyminen, niin kuin täällä jo äsken viitattiin siihen, että huonossa asemassa olevat alueet kärsivät kovista paineista ja myöskin sellaiset alueet, joihin tuotanto yleensä keskittyy, joutuvat kovien paineiden alle. Jos ympäristökysymykset ja sosiaalikysymykset tulevat tässä kuvan mukaan. Pitäisin mietintöä siinä kohdassa, tarkastellaan tätä ongelmaa, ei välttämättä kovin kunnianhimoinen, paremman markkinavalvonnan lisäksi, ja olen samaa mieltä siitä, että tulee vielä laajentaa, tarvitaan yhteisöjä ja tarvitaan myöskin parempia keskittymiä, kun tarkastellaan meijereitä, sillä äh, meijerithän ovat äh, paremmin keskittyneitä ja liittyneitä kuin tuottajat, ja on parempi, että katsotaan, miten määrät ja hinnat määritellään, ja osuuskunnat tulisi myöskin voida huomioida – Tältä osin tämä esitys ei ole mielestäni kunnossa, sillä osuuskunnat tulee paremmin huomioida. Ja ongelmallisena näin myöskin sen, että hyvät sopimukset ovat mahdollisia vain, jos markkinat suht hyvin toimivat huonossa markkinatilanteessa, sitten sopimuksetkin tulevat olemaan huonoja. Ja siksi on tärkeää puuttua näihin syihin, sillä kysyntä, tarjonta ja näiden yhteensovittaminen aiheuttaa paineita tiloille ja tarvitaan sellaista joustavaa välinettä, joka mahdollistaa toiminnan ennen kuin joudutaan korjailevin toimiin ja joudutaan verotuksellisiin toimin näitä asioita hoitamaan. YMP-neuvotteluissa tässä yhteydessä oltiin jo huomattavasti pidemmällä. Jos halutaan kattava maidon tuotanto säilyttää, ja sitähän tässä nyt on kyse, myöskin reuna-alueiden tuotanto siis, niin olisi järkevämpää ja tavoitteellisempaa tarkastella laatustrategiaa ja lähteä siitä liikkeelle. Varsinkin kun EUn markkinoista puhutaan sen sijaan, että lähdetään tai joudutaan riippuvaisempaan asemaan maailmanmarkkinatilanteesta sillä tämä kilpajuoksu tarkoittaisi sitä ja tämän Venäjän saarto hyvin osoitti, että tällöin joudutaan hankalaan tilanteeseen. Ja sitten eh, vientituet, ehkä niistä olisi syytä pikkuhiljaa kokonaan luopua. Kiitoksia. Nyt siirrytään eteenpäin. Muut puhujat vuorossa kaksi minuuttia per henkilö. Herra Dorfman ensin. Ja, hoffen wir mal. Kiitos puheenjohtaja. Toivottavasti tämä kiinteistä luopuminen sujuu niin kuin ajattelemme. Emme ole tässä kovinkaan optimistisia, mitä tulee esimerkiksi vientiin. Me emme tarvitse Euroopassa kuitenkaan entistä enempää maitoa, me emme kuluta tämän enempää ja kaikki se, mitä tuotetaan, pitäisi viedä sitten ulkomaille. Nyt 150 tonnia on tuotantomme siitä noin 10 prosenttia menee vientiin. Ja voidaan joutua tilanteeseen, jossa meidän pitäisi tuplata nykyvienti. No, on hienoa kuitenkin nähdä, että Nicholson pureutuu hyvin vuoristoalueiden tilanteeseen, ja tähän itsekin vielä puutun tarkistuksiin. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta päättyvät kiintiöt pystytään sulattamaan ja toimimaan onnistuneesti tietyillä alueilla, vaan täytyy huolehtia siitä, että millään alueella ei synny suurempia ongelmia. Tämä koskee vuoristoalueita ja äärialueita, ja siellä haasteet ovat todella erityisen suuria. Eikä riitä myöskään se, että kaunistelemme tilannetta. Jos haluamme, että vuoristoalueilla jatketaan maidon tuotantoa, se on äärimmäisen tärkeää, koska usein vaihtoehtoa ei ole. Niitä ei esimerkiksi voida käyttää juuri muuhun kuin maidontuotantoon. Joten jos haluamme, että maidontuotannosta voidaan pitää kiinni, silloin on käytettävä hieman määrärahoja tulevina vuosina tähän ja otettava käyttöön sopivia välineitä. Olen sanonut tämän, tämän jo useaan otteeseen. Meidän on tuettava tuottajajärjestöjä näillä alueilla ja on saatava aikaan sisäistä konvergenssia – muut kuin vuoristoalueet saavat ensimmäisestä pilarista Italiassa enemmän tukia kuin vuoristoalueet, ja pitäisi olla juuri toisinpäin. Eli tarvitaan hieman eurooppalaista rahoitusta, jotta tästä tulee menestys myös muualla kuin suurissa keskuksissa Euroopassa. Kiitos omasta puolestani. Haluaisin kiittää esittelijää tästä mietinnöstä. Mutta haluaisin myös sanoa hänelle, että jos niin tämä tuntuu aika epätäydelliseltä tekstiltä, koska tässä ei anneta selkeää strategista visiota maitosektorin tulevaisuudesta, ja näin ehkä sanottiinkin, mutta tätä pitää vielä korostaa. Tämä mietintö heijastelee vain osittain omaa näkemystäni ja maitosektorin reaalisuutta kokonaisuudessaan eu ja tässä puhutaan maitotiloista ikään kuin ne kaikki muistuttaisivat toisiaan, kun taas itse asiassa me tiedämme, että ne ovat varsin erilaisia usein. Mietintö on osittain sitä mieltä, että maitosektori on riippuvainen eri erityisesti kansainvälisistä markkinoista, kun taas nykyään eurooppalaiset markkinat edelleenkin edustavat yli 90 prosenttisesti markkinoita, joten tämä asia pitäisi ottaa tähän ehdotukseen mukaan. Täällä tässä, että sanoitte johdannossanne tästä. On välttämättä varmasti parantaa tätä maitomarkkinoiden seurantakeskusta ja harmonisoida kerättyjä tietoja maksusta, hinnoista ja täydentää tietoja tuotannosta, äh, kulutuksesta, varastoinneista, maidon tuonnista, viennistä ja hinnoista Euroopassa. Mielestäni on tärkeää ottaa mukaan myös tuotantokustannusten hinnan kehitys, koska tämä on erittäin tärkeä kysymys unionissa, varsinkin kun on erilaisia maidon hintoja, erilaisia tuotantopanoshintoja jäsenvaltioiden mukaan ja tilojen mm, eri tilojen kohdalla. On erittäin tärkeää, että tulee tähän seurantakeskukseen, että seurataan kansainvälisiä markkinoita ja tarkkaillaan taloudellisia suuntauksia ja pyritään tarttumaan mahdollisuuksiin, mitä vientimahdollisuuksiin, jos sellaisia vain on. Sitten niin kuin tekin korostitte, tarvitaan sellaiset varhaisen varoituksen järjestelmät ja näin voi pyrittäisiin estämään kriisejä. Tarvitaan todellista johtajan roolia seurantakeskuksessa. Tarvittaisiin myös kriisinhallintavälineitä, vähän niin kuin olemme puoltaneet täällä Euroopan parlamentissa YMPn uudistuksen yhteydessä. Tähän sopimuspolitiikkaan te viittasitte minun mielestäni, sitäkin pitää vielä tehdä paremmaksi ja täydellisemmäksi. kaikkialla Euroopassa pitäisi voida varmistaa, että ala toimii, mutta myös osuuskunnat ja ehkä voidaan tehostaa vielä kumppanuutta jakelun kanssa. Sitten lopuksi, näin tarvitsee sanoakin, pitäisi tehdä tuki helpommin saatavaksi rahavoittuvaisille alueille. Ei voida ajatella niin, että luonnonhaitta-alueet ovat erityistapauksia pelkästään. Kiitoksia. Pan poseł Hausling, bardzo proszę. Edustaja Hausling. Ja äh, Nicholson Adam. Nicholson alussa totesi, että tämän historiallinen päivämäärä, joka lähestyy, katsoisin, että historiallinen virhearviointi tässä pitemminkin on tulossa, kun kiintiöstä näin vain luovutaan, sillä meillä ei ole uutta välinettä ja mietintökin osoittaa hyvin sen, että meillä ei ole uutta välinettä, joka voisi markkinoihin vaikuttaa, jotta meillä olisi jonkinlaisen toimiva kriisimekanismi ja näin tarjoutuisi eh, mahdollisuudet myöskin tuottajille pärjätä keskustelu kriisistä eh, jo osoittaa tämän 28 senttiä. Eikö tämä jo ole kriisi sitten? Kysynpä vain, e, kuka voi tällaisesta e, hinnasta elää. 35 senttiä olisi perusta, josta lähdetään liikkeelle, mutta sekään ei vielä kata kustannuksia. Eli tämä sektori olisi täysin riippuvainen siitä, e, että Euroopan kassat sitten maksavat ja pitävät tilat hengissä. Halutaan sitten vallata maailmanmarkkinat, en tiedä minua yllättää. Tämä pari vuotta sitten sanottiin, että tuleva markkina-alue on Venäjä, sinne voidaan viedä ja äh, Lähi-Itä näin myöskin. Ja mitä on tästä kaikesta jäljelle nyt jäänyt? Etelä-Korea. Eli pelkkiä saippua kuplia tässä on puhalleltu. Eikä tämä ole vastaus sille, mitä vastausta meiltä tuottajat odottaisivat. Mekanismeja on olemassa. Olisi ollut hyvä, jos Nikolson oli sitten vähän lähemmin niitä tarkasteltu, esimerkiksi markkinavalvontapiste eh, sellaiseksi, että markkinat todellakin voivat toimia, eli että lähdettäisiin tällaista lähestymistavasta liikkeelle. Se olisi ollut parempi. Interventiohintojen nostaminen ei ole ratkaisu kriisiin, vaan ainoastaan kriisin jatkomekanismi. Ja olen melko lailla varma siitä, että jossain vaiheessa päädymme eh, viime vuosisadan 70-luvun tilanteeseen. Ja sitten ehkäpä vientitukiinkin joudutaan jossain vaiheessa taas palaamaan. Ei sinne välttämättä niinkään pitkä aika ole. Me ehkä olemme nyt pikkuhiljaa toistamassa sitä politiikkaa, jonka luulimme jo olevan eh, kuopattu. Ja niin kuin täällä kollega totesi, voin yhtyä siihen eh, puheenvuoron, eli vihreiden alueiden osalta eh, eh, ei ole vastausta satama-alueelle, rannikoille tulee tuotanto siirtymään, mutta sitten nämä varsinaiset maidon tuotantoalueet vuoristoseudulla esimerkiksi, ne tulee, äh, tulevat katoamaan ja herra Nikolson mietinnöstä nekään ei löydy tähän asiaan minkäänlaista vastausta. Kiitoksia. Ja sitten rouva Sanre, Sandra, ja kun saamme aina mietinnön, niin varjoiset aina ensimmäisen saavat puhua eri ryhmistä. Mutta tällaisissa kokouksissa, missä komissaat ovat paikalla, niin silloin ensin pyydämme koordinaattoreita puhumaan, joten aina koordinaattorit eivät ole ensimmäisenä vuorossa, koska jos varjoesittelijät ovat, niin silloin he edustavat poliittisia ryhmiä. Olkaa hyvä. Gracias, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Uskon, että tässä mietinnössä vähän pulaa maitoalan historiasta. Vuonna 2008 komissio puhuu pehmeästä laskusta. 2009 alkaa sääntelyn purkaminen, 2009 kriisi, syvä kriisi, tärkeä tuottajaryhmä, joka puhuu tästä sääntelyn purkamisesta, lähtee liikkeelle. Monet mobilisoituvat ja maitoa kaadetaan pelloille pitkin Eurooppaa, Galisiassa, Belgiassa. Tämä osoittaa, minkälaisen kriisiin maitoala joutuu. Sitten korkean tason työryhmä perustetaan komissiossa, jotta löydettäisiin vaihtoehtoja. Itse olen osallistunut tuon korkean tason ryhmän kokouksiin ja se edustaa osaa näistä tuottajista, jotka sitten vastustivat tällaista pehmeää laskua. Tämä työryhmä sai aikaan maitopaketin ja muistutan teitä herra Nicholson siitä, että jo tuolloin e, päätettiin, että ei, käytettäisi futurimarkkinoita, jota vältettäisiin keinottelulta. Eli se, että tässä nyt palattaisiin taas tähän vaihtoehtona, ei johda meitä mihinkään. 31.3 julkinen maitopolitiikka päättyy, kiinteät päättyvät ja vähimmäissääntely päättyy markkinoilla. Mikä tilanne on? Marraskuussa tuotanto lisääntyi 4,7 prosenttia kulutus on kuitenkin laskenut jossakin jäsenvaltioissa jopa, jopa 20 prosenttia. Eli missä nämä markkinat nyt ovat? Kiinassa, sielläkin ne ovat vähentyneet? Samoin Venäjä. Venäjän markkinoilla menee huonosti. Sanotaan, että tulevaisuus on futurimarkkinoilla ja kahdenvälisissä sopimuksissa. Mielestäni on todella vakavaa, kun ottaa huomioon, minkälainen historia tässä on takana. Olemme jälleen epäonnistumassa maitomarkkinoilla. Me tarvitsemme nyt tuotannon hallinnointivälineitä, markkinoiden hallinnointivälineitä ja meidän täytyy myös taata äh, alkulähteissä markkinat. Meidän täytyy välttyä hinnan heilasteluilta. Tästä on lähdettävä liikkeelle. Muuten tässä mennään täysin pieleen. Pan poseł Branen, bardzo proszę. Herra Branen. This is an excellent report. Tämä on erinomainen mietintö herran Nicholsonilta kollegaan mieheltäni. Ja tässä ei todellakaan ole yhtään mitään, mistä olisin eri mieltä. Kaksi lisäehdotusta kuitenkin. Ensinnäkin voitaisiin sanoa hiukan enemmän kuluttajan roolista ja vertaan tätä nyt tavallaan reilun kaupan liikkeeseen 15 vuotta sitten, kun asiakkaat menivät supermarketteihin ja pyysivät, että olisi myös reilun kaupan tuotteita kehitysmaista. 20 vuotta sitten näitä ei löytynyt. Nyt supermarketeissa on reilun kaupan tuotteita ja avainasemassa kysynnälle oli tahto, joka kuluttaja oli maksaa reilu käypä hinta ja ehkä tämä on vaikuttanut myönteisesti kahvin bananeihin kehitysmaista ja meidän tarvitsee saada kuluttajat kertomaan supermarketilta, että he haluavat maksaa enemmän maidostaan, jos voidaan sitten taata, että tämä lisäraha päätyy viljelijälle. Tämä on mielestäni hyvä äh, rinnastus ja meidän pitää kantaa oma vastuumme tässä puhua äänestäjille kuluttajille siitä, että käyttäisivät kuluttajavaikutusvaltaansa kauppaketjuja kohtaan. Hehän kyllä kuuntelevat asiakkaitaan. Parhaat supermarketit ovat ylpeitä siitä, että reagoivat kuluttajien kysyntään ja toiveisiin ja me voisimme hyödyntää tätä suhdetta rohkaisemalla niitä kuluttajia, joilla on varaa maksaa enemmän maidosta, ja tämähän ei koske kaikkia, mutta ne, joilla on varaa suurempaan hintaan, niin maksaisivat sitten käyvän hinnan maidosta. Ja sitten toinen ehdotus olisi siis liittyisi niihin aloitteisiin, joita on olemassa tuotantoketjusta, ja niitähän on aika monia. Näissä aloitteissa, aloitteissa rohkaistaisin viljelijöitä ryhtymään tekemään tällaisia ehdotuksia tänosta. On hiukan sellainen tendenssi, että viljelijät jäävät vähän syrjään ja antavat keskustelun tapahtua jalostajien ja supermarketketjujen välillä. Ja meidän pitää saada viljelijät ääneen ja mukaan tähän prosessiin yhtä lailla niin, että heidän äänensä sitten kuuluu koko toimitusketjun kautta. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt herra Dekas. Ora, eh, muito rapidamente. Voin puhua lyhyesti. ja todeta, että meidän mielestämme vuonna 1984 kuitenkin jonkinlaiset takuut annettiin sille, että kapasiteettikysymykset hoidetaan suht tasavertaisesti ja tämän lisäksi annettiin jäsenmaille oikeuksia, jotka liittyvät tähän elintarviketurvallisuus- ja varmuusasiaan ja haluttiin varmistaa se, että elämä maaseutualueella säilyy. Kiintiöt asetettiin tuolloin noin 10 prosenttia varsinaisen tarpeen yläpuolelle, eli 84, eh, kun kiintiöt määriteltiin, niin tuolloin määriteltiin kyllä EUn tarpeet ja huomioitiin myöskin tarve viennille. Ja tältä pohjalta juuri syntyi tämä eh, volatiliteettitilanne. Ja sitouduimme mekanismin, joka ehkä teki meistä entistäkin riippuvaisempia eh, viennistä. Ja päädyttiin eh, tilanteeseen, jossa epätasa-arvo eh, tai epäsuhta syntyi tuotannon osalta ja paljon alueita autioitui. Eli tämä vientiin pohjautuva malli on hieman hankala. Ja Portugalissa on isoja osuuskuntia, jotka hallitsevat markkinoita ja itse maidon tuottajat ovat varsin epävakaiden kansainvälisten markkinoiden ja niiden heilahtelujen armoilla. Kiitoksia, herra Belden. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollega Nikolsonia ja hänen tasapainoista mietinnöstään. Viljelijät tuottavat arvokasta tuotetta ja maailmassa on yhä enemmän suita, joita pitää ruokkia. Olen vakuuttunut siitä, että viljelyllä on tärkeä panos annettavana Euroopassa. On, on hyvä, että maitokintat häviävät huhtikuun alussa. Markkinat ovat kuitenkin vaihtelevat, volatiilit, Tämän takia tarvitaan suojelua ja heidän pitää vahvistaa kantojaan ja esitellä tässä paljon hyviä ehdotuksia tätä varten, miten jaetaan riskejä ja tuottajajärjestöt ovat avainasemassa menestyksen kannalta. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, herra Ribeiro. Nicholson. Kiitos. Halusin ensinnäkin kiittää kollega Nicholsonia hänen tekemästään työstä ja siitä, että hän on ottanut tähän mukaan viittauksia syrjäisempiin alueisiin, sosiaalisen ulottuvuuteen ja muihin asioihin, jotka vaikuttavat selkeästi näihin alueisiin. Kuitenkin tässä mietinnössä ollaan ehkä hieman vähän kunnianhimoisia. On tavallaan luovuttu taistelusta. Jos katsotaan vaikkapa Atsoreja, siellä väännetään kättä tuottajien ja teollisuuden välillä. Eli nyt pitää puuttua tuotantoketjuun. Markkinat eivät yksin voi päättää näistä asioista. Sitten toiseksi mitä tulee tähän maitomarkkinoiden seurantakeskukseen, tiedämme, että se ei ole toiminut halutulla tavalla ja toimet tulevat myöhään. Aivan kuten komission jäsen jo sanoi täällä valiokunnassa, on määriteltävä selkeästi kriisin indikaattorit, jotta voidaan myös puuttua tilanteeseen ajoissa ja suojella tuottajia välittömästi, kun ensimmäiset kriisin merkit ovat ilmassa. Meidän täytyy lähteä myös siihen, että saamme tuotteille uutta arvoa. Meidän täytyy hyödyntää tietojen myynnin edistämistä ja meidän täytyy myös valistaa elintarvikekysymyksissä. Maidon ja hedelmien jakelujärjestelmä kouluissa on tässä vaiheessa äärimmäisen tärkeä asia, erityisesti nyt kun meillä on tiettyjä ongelmia. Ja komissio haluaa vetää tähän liittyvän asiakirjan pois käsittelyistä. Eli älkäämme luovuttako. Meidän on kiinnitettävä huomiota sääntelyyn ja markkinoiden ehtoihin ja pakettiin, jonka haluamme saada aikaan. Ačiū pirmininkė, tikrai manau, kad <clears throat> labai. Kiitos puheenjohtaja. Pidän tätä mietintöä varsin tärkeänä. Ja meidän on todellakin pyrittävä varmistamaan se, että tämä mietintö tuo myös toivottavia tuloksia, koska tuottajat todellakin odottavat meiltä varsin paljon. Joissain maissa tilanne on muodostunut varsin monimutkaiseksi varsin eh, volatiiliksi ja tämä varsin monesta syystä, kuten tiedämme, markkinoiden heilahtelun vuoksi muun muassa. Jokunen aika sitten todettiin, että 62 miljoonaa saisivat tuottajat löytääkseen uusia markkina-alueita mutta en tiedä, eh, voiko silti näitä markkinoita niin vain löytää. Eli tämä on yksi ongelma. Ja tämän lisäksi tiedämme, että maito, kiintiöt, ne kohta raukeavat. Ja tässä vaiheessa ehkä muuta voit kuin katsoa eteenpäin. Tässä paljon on jo puhuttu eh, maitovalvontakeskuksesta. Ehkä tämä olisi uuden tyyppinen mekanismi, jota voitaisiin hyödyntää ja jonka pohjalta voitaisiin hieman säännellä markkinoiden muutoksia. Mutta katsoisin, että tämäkään ei riitä. On varsin eh, tarkkaan mietittävä, miten asiat halutaan hoitaa esimerkiksi maat, joissa on vain muutamia tuottajajärjestöjä. Näin saattaa tietysti käydä monestakin eri syystä, mutta on tärkeää, että tuottajat saavat kaiken tarvittavan tuen ja on tärkeää, että tuottajajärjestöt ajavat heidän asiaansa. Ja esimerkiksi jalostajien kanssa olisi myöskin neuvoteltava. Joissain maissa on vain muutama jalostava yksikkö ja jälleen jakeluketjuja. Ostohinnat juuri näissä maissa ovat kaikkein alhaisimmalla tasolla. Ja siksi kannattaa todellakin huolella miettiä, mitä askelia kannattaa ottaa ja minkälaiset vakuutusmenettelyt olisivat mahdollisia. Eli järjestely on uudenlainen, mutta on mietittävä huolella, minkälainen sitä muotoutuu. Kiitoksia, edustaja Pura la chestiuni legate de ceea ce înseamnă acest raport. Kiitos. Tämä mietintö on tietenkin todella hyvä ja on hyvä käydä keskustelua valiokunnassa. Aina maito. On tärkeää, että valiokunnassa on pyrkimyksiä löytää mekanismeja, joiden kautta voidaan auttaa maitoala Ja kiinteyden päättyminen voisi tarkoittaa kuolemaa joillekin tiloille tai joillekin alueille, koska todellakin siellä, mistä löytyy lypsykarjatiloja, niin siellä on usein ongelmia. On jopa sellainenkin ilmiö, joka löytyy erityisesti Romaniasta, mutta mielestäni ei pelkästään sieltä, on muitakin jäsenvaltioita, joita asia koskee kun ajatellaan Venäjän kauppasaartoa, Euroopan markkinat ovat joutuneet järjestäytymään uudestaan, jotta voidaan ottaa tämä kauppasaarto huomioon. Jotkut maat, joilla oli suora, suoria sopimuksia Venäjän kanssa, ovat tavallaan saaneet korvauksia komissiolta näistä menetyksistään, mutta tuotteet täytyy sitten viedä muille markkinoille. Tähän mennessä kilo juustoa voitiin ostaa neljällä eurolla. Nyt voidaan ostaa tätä juustoa yhdellä eurolla kilo Romaniassa, joten jalostajat ja tuottajat Romaniassa eivät käydä näillä hinnoilla kilpailua, joten komission täytyy löytää joku mekanismi, jolla voi, jonka kautta voidaan auttaa tässä. Mutta nämä ovat ihan todellisia ongelmia ja tilalliset joutuvat myymään eläimiään, karjaansa, tilojaan. Tämä on varsinainen kriisi. Kyse ei ole vain maidosta, vaan myös muista maataloustuotteista. Tämän takia on erittäin tärkeää löytää vaihtoehtoisia markkinoita, ja jotkut ovat puhuneetkin tarpeesta nopeuttaa neuvotteluja USAn kanssa, vaikkakin on tunnetaan varauksia joidenkin kohdalla. Mehän kaikki kiinnitämme huomiota siihen, miten analysoidaan alkuperäkriteerejä, elintarviketurvallisuutta, Loppujen lopuksi olemme jättäneet antaneet kuluttajien valita, mitä tuotteita haluavat kuluttaa, ja komission pitää sitten löytää keinot auttaa nyt välittömästi vaikeuksissa olevia viljelijöitä. Pani poseł Kanieta. Edustaja Kanieta. Thank you. Um, uh, Kiitoksia. Hyvä James Haluaisin onnitella sinua tästä mietintöluonnoksesta, joka koskee Euroopan maitomarkkinoita. Olemme hiljattain jälleen nähneet, että markkinakriisi ja muutokset ovat aiheuttaneet sen, että viljelijät ovat heikossa asemassa ja Baltian maat esimerkiksi ovat hankalassa tilanteessa Venäjän saaron takia. Hoisling mainitsi hinnan 28 senttiä senttiä. Tiedättekö, mikä Latviassa on maidon litra hinta? 22 senttiä. Se on koko Euroopan unionin matalin hinta. Olemme myös nähneet, että vaikka komissio on ryhtynyt toimiin kriisin puuttumiseksi, vaikka se on ottanut tällaisia tukiverkkotoimia käyttöön, käyttöön. Yksityisen varastointituen ja julkiset interventiot eivät ole vielä riittäneet. Meidän täytyy taata se, että meillä on hyvin vastaavia ja realistisia, entistä paremmin kohdennettuja turvaverkkotoimenpiteitä. Ja interventioiden pitää olla sellaisia, että nyt on vastaava tuotantokustannuksia. Ja tällä maitomarkkinoiden seurantakeskuksella on hyvin selkeä merkittävä rooli siinä, että se kerää ja seuraa tietoa markkinoista ja sidosryhmistä. Sillä tulee olemaan markkinadata-analyysissä hyvin tärkeä rooli. Haluaisin vahvistaa vielä kerran sen, että on äärimmäisen tärkeää, että emme ole riippuvaisia ainoastaan yhdestä markkinasta, vaan komission on tehtävä kaikkensa, jotta se voi moninaistaa markkinoita. Kiitos. Kiitokset. Ja seuraava puhe, olkaa hyvä. Niin, on epäsuotoisia alueita ja ehkä... Eh, ehkäpä eh, kannatellaan nautakäyviljelijöitä ja sitten eh, hankalien taipaleiden takana eh, ovat nämä Ähm, äh, paikat, joihin tulee rekkojen tulla maitoa tuomaan, eli tässä vaaditaan kaikenlaisia erilaisia keskittymiä. En tiedä, onko tämä oikea ratkaisu meiritoiminnalle. Tässä puhutaan kyllä äh, ennakoimisesta eteenpäin viemistä. Tämä varmasti tarkoittaa sitä, että tällainen vaihto voi olla mahdollista tulevaisuudessa. En tiedä, onko tämä järkevää, sillä kun nämä sopimukset avautuvat ja tällöin äh, kuitenkin spekuloijat myöskin huomioivat nämä hinnat. Ja sitten EU haluaa katsoa, miten asia voidaan hoitaa. Mifidinhan tässä tämä yksi sana tämän tyyppisestä tulimenettelystä vihreät eivät pidä, mutta ei tässä puitakaan vaihtoehtoja paljon ole. Ja sitten kun tarkastellaan interventiohintoja, niin melko nopeasti aina katsotaan tätä asiaa markkina-alekysymyksenä. Ja on kuitenkin mietittävä, mikä olisi sopivampi ratkaisumalli. Omassa maassani pidän tärkeänä sitä, että kilpailukomissaari ymmärtää, että tällä remit lähestymistapa on jo hieman vanhentunut. Siinä ei huomioida kaikkia tärkeitä seikkoja elintarvikeketjuun liittyen. Meillä asiantuntijakuulemistilaisuus tilaisuus on järjestetty täällä ja Pohjois-Englannin asiantuntijan itse kutsuin tänne paikalle ja hän kertoi siitä, minkä tyyppisen yhteyksiä hän oli suklaatuottajien kanssa eh, järjestänyt ja hän mainitsi nimen, vaikka tässä kuulemistilaisessa olikin kysellä. Ja sitten eh, SED-edustaja keskeytti, en ole tällaista koskaan ennen nähnyt asiantuntijaa kuulemistilaisuuksissa. Tämä puhuja keskeytettiin, vaikka hänellä oli kerrottavanaan oikein hyvä tarina eh, mutta kun hän mainitsi suuren eh, konsernin nimen, niin siihen päättyi sitten se keskustelu. Kiitokset. Sen Dats, olkaa hyvä. Thank you. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tänä aamuna kuuntelin huolella komission jäsentä ja olen hiukan hämmästynyt ja hiukan huolissani, että hän suhtautuu aika valinpitattomasti tavallaan tähän maitotilanteeseen. Hän on väittänyt tiukkaan, että mitään sektoria, sektorikriisiä ei ole olemassa, mutta ehkä nyt korostaisin kuitenkin todellisuutta omassa vaalipiirissäni Pohjois-Irlannissa. Kertoisin todellisuudestani, jonka Jim esittelee hyvin tuntee Viljelijät saavat tällä hetkellä hintoja, jotka ovat tuotantohintojen alapuolella selvästi, ja he ovat kokeneet, että viime vuoden aikana hinnat ovat vain laskeneet. Viime viikon äh, huutokauppa osoitti tämän. En usko, että olemme vielä ymmärtäneet, minkälainen vaikutus, joka pitkällä tai lyhyellä aikavälillä syntyy kiintiöiden poistamisesta. Ja huhtikuussa Pohjois-Irlannin maitotilalliset Äh, kertovat toiminnastaan sitten myös Pohjois-Irlannin yhteydessä meillä on myös sellaisia haasteita, että käydään kauppaa vahvalla valuutalla maailman ja Euroopan markkinoilla. Ja nyt kaikkein suurin Pohjois-Irlannin juuston tuottaja on ilmaissut huolta tästä erityisestä kysymyksestä minulla en ollenkaan epäile sitä, etteikö komissaari olisi oikeassa ja etteikö olisi hyvät pitkän aikavälin näkymät maitoteollisuudelle, maitoalalle, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että meillä täytyy, meidän pitää hiukan keskittyä kes, lyhyen aikavälin vaihteluun, jota syntyy kiintiöiden poistamisesta ja meidän täytyy meidän täytyy olla toimenpiteitä auttaa alaa sopeutumaan se on, on tarpeen keskittyä markkinoihin, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että viljelijöiden pitää kohdata markkinat yksin. Ja vaikkakin meillä on väline pakissa joitakin välineitä, niin uskon kuitenkin, että realistisemmat interventiohinnat ovat ehdoton välttämättömyys. Lopuksi vielä sanoisin, että me, meidän todellakin täytyy tarttua todellisen ongelman tässä asiassa, nimittäin reiluus tuotantoketjussa kun ajatellaan suuria supermarkkinoiden roolia, me tarvitsemme tässä avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta. Haluaisin kyllä myös kiittää komissiota, että se on keskittynyt siihen, että saataisiin aikaan uusia markkinoita tai löytäisiin uusia markkinoita. Se on todella välttämättömyys ja haluaisin tällaista toimintaa laajennettaisiin. Sitten vielä kiittäisin kollegaani Jim Nicholsonia tästä mietinnöstä. pani Kiitos paljon. Johanssonu na ovom izvješću. Haluaisin kiittää kollega Nikolsonia tästä mietinnöstä ja onnitellakin häntä. Toivottavasti Euroopan unioni, mitä maidon tuotantoon tulee, saisi selkeät toimintakehykset aikaan, koska tämä todellakin on varsin uhanalainen tuotantoala. Kroatian osalta toteaisin, että väylät, jotka joutuvat ostamaan autoa varsin hankalassa tilanteessa. Sopimus sitoo, eikä hintaa voi muuttaa, eikä näin ollen voi esittää niitä pyyntöjä, jotka tarpeen olisivat. Tilanne on siis hankala kollegat totesivat, että sektori on ongelmallisessa tilanteessa myös muissa jäsenmaissa tästä samasta syystä johtuen sille, että olisi tärkeää jollain tavalla määritellä vähimmäishinta. 22 senttiä ähm, äh, Liettuassa, niin kuin juuri kuulimme, 20 äh, keskiarvo. Tämän tyyppinen hinta on niin alhainen, että se ei todellakaan voi taata sitä, että esimerkiksi äh, luotot saadaan hoidettua. On erittäin tärkeää miettiä ja löytää uusia vakautuskeinoja mm, maksukysymyksissä. Viljelijöillä ei ole riittäviä tuloja eh, esimerkiksi perheen elättämiseksi, ja tästä tulee todellinen ongelma. Komission kertomuksessa todetaan, että sopimuksen vähimmäiskestoaika on kuusi kuukautta, mutta tämä ei pidä paikkaansa, sillä olen käytännössä kuullut, että joskus on mahdollista muuttaa sopimusta milloin vaan, ja tämä ei ole hyvä asia, kun ajatellaan viljelijää. Joskus saattaa haluta vaihtaa vaihtaa sitä tahoa, jolta ostot tekee. Sitten kun tarkastellaan laatutekijöitä maitoon liittyen, sitä ei kaikissa jäsenmaissa samantasoisesti valvota ja varsin tärkeää olisikin tässä myöskin pyrkiä yhtenäisiin käytänteisiin. Ja äh, huonosta markkinakäytänteistä äh, tulee pyrkiä pääsemään eroon. Kiitoksia. Haluan toivottaa kollegan, irlantilaiskollegani tämän mietinnön tervetulleeksi. Se, mitä halusin sanoa, on, että meidän täytyy pyrkiä valvomaan asioita, joita voimme valvoa, ei sellaisia, joihin meillä ei ole mitään valtaa. Irlannissa meillä on nämä haasteet, jotka aiheuttavat valtavia ongelmia. Asiat, joita emme käsitele, kuten vedenkäyttö. Tiedän useita tuottajia, jotka saavat veten tietyltä taholta. Meillä on myös tietynlaista rihua. Energiantuotantoon sitä kuitenkin levitetään pelloille ja se aiheuttaa ympäristöongelmia ja saattumista. Ainut asia, jota voimme tehdä, jota voimme vähentää maatalouden ongelmia, niin meidän on tässä tehtävä. Tässä puhuttiin reilusta kaupasta. Annan ja maksan reilun hinnan esimerkiksi teen tuottajille ja varmasti näin tehtäisiin myös muiden tuotteiden osalta. Tarvitsemme myös interventiohintoja 30 tai yli senttiä litralta sen alle ei voida jäädä. Ja, vielen Dank, Herr Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset Nikolsonille mietinnöstä. Olemassa olevien puitteiden puitteissa hän on tässä nyt parhaan mahdollisen esityksen tehnyt. Tietenkään yhden mietinnön myötä ei voida näitä kaikkia maita ongelmia Euroopassa ratkaista. Olen seurannut käytyä keskustelua tarkalla korvalla. Meillä tässä vaiheessa vielä on kiintiöjärjestelmä, ja kun nyt puut, ajattelee näitä ongelmia, niin ainakaan kiintiöt eivät ole onnistuneet ratkaisemaan ongelmia. Ja Saksan osalta olen seurannut tätä kiintiöasiaa, tai pikemminkin päinvastoin, koska alussa olin itsekin maidon tuottaja ja epäselvyyksiä oli varsin paljon. Esimerkiksi 250 000 eh, suunniteltu määrä ja sille piti tästä poistaa 50 000 ja tästä aiheutui hurjaa eh, haittaa, enemmänkin haittaa kuin jos hinta olisi ollut 10 senttiä vähemmän per litra. Ja selvää on myöskin se, että eh, rakennemuutoksen ei kiintiömenettely kuitenkaan vaikuttanut. 84 meillä oli yli 300 000 maitotilaa ja viime vuonna maitotiloja oli 78 000 enää. Eli kaikista kiintiöistä huolimatta eh, nämä rakenteet ovat muuttuneet huomattavasti ja hinnat siis 20 senttiä pitkään. Itse olin kiintiöiden kannattaja, mutta en enää. Tuottavat tahot maksoivat valtavat summat näistä kiintiöistä eh, ja kaikkien niiden taskuihin, jotka lopettivat toimintansa, toimintansa. Ja kysyä voi, miten eurooppalainen järjestelmä eh, tällä tavalla voi taata jollain tavalla hinnanvarmistuksen, jos esimerkiksi kuuntelee eh, vuoristoalueilla tuottavien ottajien keskustelun, niin siellä hinnat ovat sitten 60 sen tuotantokustannus korkeammat, ja tällöin on mietittävä uudenlaisia toimintamalleja. Ja jos tietyt tekijät täyttyvät, niin kuin kollega totesi, eli kokonaiskustannukset vuoristoalueella ovat korkeat, ja voin todeta, että 0,7 senttiä voi olla hinta, mutta sitten 6,7 ovat nämä keräyskustannukset, noutokustannukset vuoristoalueella ja silloin tulee miettiä muita sopivia välineitä. Itse en tässä nyt pelkäisi niinkään sitä, että kiintiöjärjestelmä päättyy, koska kiintiöjärjestelmäkään ei näitä ongelmia onnistunut ratkaisemaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Jim, kiitoksia mietinnöstäsi. Siellä on kaikki, mitä mielestäni pitäisikin siellä olla. Selvästikin, kun olet kuullut kollegoja eri jäsenvaltioissa, on erilaisia ongelmia, Jotkut johtuvat geopoliittisesta tilanneesta, mutta viljelijöiden pitäisi kantaa tästä maksaa tästä hintaa, se on avainkysymys mielestäni. Kuitenkin olemme hiukan sisäänpäin kääntä täällä Euroopassa ja 18-20 ovat todella tärkeitä kohtia potentiaalista kaupasta, vientimahdollisuuksista EUn ulkopuolelle. Meillä, me emme itse voi selvitä tässä kriisitilanteessa. Ne ovat valideja kohteja, samoin 27 kohtaa. Jotkut kohdat, jotkut asiat, joita on puhuttu, ja ketjussa me tulemme tarttumaan niihin lausunnossa, jota minä itse kirjoitan. Haluaisin vain viitata siihen, mitä herra Flanagan sanoi, ja olisin hiukan huolissani siitä, että mitä sanoitte. Voidaan tulkita väärin Irlannissa viljelyyhteisössä. Puhuisin nyt ihan suoraan tämä, nyt on, lanta on lannoite, kun sitä selitetään maalle oikealla, oikealla tavalla, oikealla päivänä se on lannoite. Ja mielestäni puhuit hiukan väärin, ehkä vetäisit pois tämän kommenttisi, joka antaa ymmärtää, että suurin osa tästä levitetään maalle ja se sa, sa, saastuttaa vettä. Siellä kun sitä käytetään ja niin levitetään pellolla, halusin vain selventää. Haluaisin, että voisit selventää tämän. Varmasti sitä olisi sinulle että Saanko nyt lopettaa puheenvuoroni ensin? Olen sitä mieltä, että... Anteeksi, can, can I through the chair? I think it's really... Mielestäni on erittäin tärkeää, koska tämä on täysin väärän kuvan, vaikutelman viljelijöille, jotka tekevät ihan oikeaa työtä, toimivat oikein ympäristön kannalta. Tämä anaeroginen hajottaminen, sillä on tietysti roolinsa monenlaisissa yhteyksissä, kyllä. Dziękuję pani poseł. Dziękuję bardzo proszę. Kiitos. Ja sitten Danta, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Jim Nicholsonia ja hänen tekemästään työstä. Nyt on toinen kerta, kun hän on laatinut mietinnön maidosta. Hän toimii johdonmukaisesti. Hän on yrittänyt kuunnella eri tahoja, kaikkia mukaan lukien ylistyksiä, mutta ikävä kyllä aina on varsin vähän ratkaisuehdotuksia. Haluaisin nyt muistuttaa siitä, että Euroopan parlamentti on tehnyt ehdotuksia ja neuvosto vastusti niitä ja Säännöllisesti me keskustelemme komission kanssa maitosektorista. Maidon kohdalla mielestäni niin puheenjohtaja pitäisi keskustella myös neuvoston kanssa. Täytyykö nyt muistuttaa esimerkiksi siitä, että interventiohinta on määritelty pelkästään neuvostossa, ja neuvosto siis sitten tyytyy 20 sentin hintaan maitolissa jollakin eu alulla. Pitää muistaa tästä ei parlamentin kantaa. me äänestimme tätä vastaan erittäin suurella enemmistöllä, mutta muistutan, neuvosto uhkasi meitä tuomioistuimella, mitä tuli 43.3 tulkinnasta. Jokainen kantakoon vastuunsa. Ja sitten täällä Euroopan parlamentissa meillä on tiettyjä tutkimuksia käytössä. Ja mielestäni kannattaisi tilata jotain työtä tutkimusyhteisöltä ja käsitellä tätä markkinoiden sopeutumista. Jotkut puhuivat operaatioista, rajallisista operaatioista. Minä olen hiukan skeptinen tämä tyyppi, tai näistä, näistä termiinisopim, termiinisopimuksista. Sen tämä nyt on aika hankala aihe tällaisen äh, haavoittuvaisen tuotteen kuin maidon kohdalla, mutta tähän asiaan pitää vielä pureutua. Mitä tulee maitoon seurantakeskukseen, tietenkin meidän täytyy mennä pidemmälle, kun reagoimme tilanteeseen. Me olemme kaikki panneet yrityksellä merkille, että viimeisessä kokouksessa komissio puhuu, kun, hän, kun ne tulevat tänne paljon lyhyemmässä aikavälissä yleensä asioista, mutta mitä tulee tähän tilanteeseen, joka omissa vaalipiireissämme on, niin ne komissio on vielä puoli, puolitoista, kaksi kuukautta jäljessä näistä todellisista tiedosta. Me emme voi hallinnoida eurooppalaisia markkinoita todella volatiilisia, täysin globaaleja markkinoita, jos meillä ei ole tehokkaampia välineitä, jotka toimivat reaaliajassa. Tässäkin komission täytyy toimia tehokkaammin ja jäsenvaltioiden pitää suostua siihen, että komissio pystyy toimimaan reaaliajassa. E, Kiitos, olette oikeassa. Mutta e, tietysti eri maiden ministereillä neuvostossa on erilaisia näkemyksiä tästä asiasta. Eli siellä ei olla ihan yhtä yhtenäisiä asian suhteen kuin mitä me täällä olemme. Ja te varmasti tämän hyvin tiedättekin. Algera, seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää tästä mietinnöstä herra Nicholsonia ja esittää muutaman kommentin tähän keskusteluun lisäyksenä liittyen maitoalan. Uskoakseni maitopaketin Yksi heikkouksia on se, että se on vapaaehtoinen. Sitä pitäisi mielestäni soveltaa koko EU-ssa. Tällainen vapaaehtoinen tilanne johtaa siihen, että tilanteet vaihtelevat maasta toiseen ja että maitopaketilla ei saada juurikaan tuloksia aikaan EUn tasolla. Eli no, tämä on suuri heikkous, eli se, että tässä toimitaan vapaaehtoispohjalta. Halusin todeta myös sen, että mietintöön pitäisi lisätä joitakin ehdotuksia, jotka liittyvät tämän alan osuuskuntiin. Ne ovat 60 prosenttia maitotuotannosta ja kaikki nämä toimet vaikuttavat, ja tämä vaikuttaa merkittävästi tilanteeseen, Senkin, senkin tulisi tässä näkyä. Ja sitten sitten seurantakeskus. Sitä, sen toiminta pitäisi parantaa, pitäisi kerätä lisää tietoa, ei pelkästään sitä, mikä on hinta. Mielestäni seurantakeskus voisi toimia hyödyllisemmin, jos se keräisi entistä enemmän ja laaja-alaisemmin tietoa. Sitten äh, turvallisuustilanne, että se on hankala kysymys, kuten Dantankin sanoi, sitten hinnat, niitäkin on hankala hoitaa. Halusin vielä todeta, että meidän pitäisi puuttua konkreettisemmin kohtaan 26, eli hyvän kauppatavan vastaisiin käytäntöihin. Tämä valiokunta ja parlamentti todella haluavat, että komissio toimivat tässä vakavasti. Dziękuję. Pan poseł De Castro, panie przewodniczący. Kiitos, De Castro, olkaa hyvä. Ihan lyhyesti, hyvä puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää herra Nikolsonia tehdystä työstä. Kiittää siksi, että nyt jo toiseen otteeseen hän palaa tarkastelemaan maitoasiaan. Maitopakettihan ei sektorin osalta ollut kovinkaan onnistunut, mutta kuitenkin muutama tehokaskin väline onnistuttiin ottamaan käyttöön varsinkin juustosektorilla. Eli tilanne on sellainen, että nyt tulee miettiä sitä, eh, mitä tehdä. Eh, seurantakeskusta on parannettava, niin kuin täällä jo kollegat ovat todenneet mutta tulisi miettiä sellaisia välineitä, jotka vahvistaisivat tätä turvaverkkoa. No ei minullakaan tässä välttämättä ole esittää mitään konkreettista, mutta hintojen eh, heilahtelut eh, vaativat eh, sitten jonkinlaista mekanismia, joka mahdollistaa sen, että jäsenmaat kriisiaikoina voivat hallinnoida tarjontaa. Eli tämä on ydinongelma. Toivottavasti tässä lähipäivinä ehdomme Jimin kanssa ehdimme Jimin kanssa yhdessä miettimään lähemmin tätä asiaa, jotta saadaan jonkunlainen mielenkiintoinen ja hyvä ehdotus tähän maitoasiaan. Kiitokset. Ja nyt on kuultu kaikki puheenvuorot puhujaluettelosta, mutta sitten Rova Oipus ja mm, Täällä oli vielä yksi kollega, joka myöskin halusi puhua, mutta tämä on jo kakkoskierros, eli yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos. Puuttuisin vielä siihen, mitä Des sanoi. Jos ensin ähm, vastustitte kiintiöitä ja nyt haluatte niistä lupon, no olette aina väärällä puolella. Olen kokenut maidontuottajana sen, miten kiintiöt ovat äh, vaikuttaneet. Olen nähnyt, mihin niillä pyrittiin ja myös usein päästiin. Kiintiöt ovat johtaneet siihen, että kaksi kolmasosaa tuottajista on joutunut pois alalta. Emme voi nyt kuitenkaan lähteä täysin vastakkaisiin toimiin, täyteen vapauttamiseen siihen, että taas menetetään tuotantotiloja. Meidän täytyy ottaa opiksemme siitä, mitä kiintiöjärjestelmän osalta meni pieleen. Meidän täytyy nyt siis ottaa vaarin näistä ongelmista ja täytyy luoda sellaisia välineitä, joilla voidaan suojella tuottajia ja saada markkinoille vakautta. Heilasteluja kuitenkin on. Tämä on aivan luonnollista, mutta hintojen pitää kuitenkin kattaa tuotantokulut toisin kuin tähän mennessä on ollut. Tarvitsemme oikeanlaiset välineet, joilla toimia. Pan poseł Flanagen, jedna minuta, tylko... Flanagan, minuutti, olkaa hyvä. Fordi Party zabrać głos e, i pod... Haluatteko käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä, Flanagan. Eh, On valitettavaa, että Roma Kinesta tahallisesti nyt tulkitsi minua väärin. Haluaisin vain puhua pistää, mutta minä palaan tähän asiaan. E- Eh, olen tietoinen, että eläinten jätettä lannoite, voidaan käyttää lannoitteina, mutta minulla on kokemusta aloitella, tekin aloitte, siellä on erittäin hyvä anaerobinen hajottamo tai määrättämö, ja sieltä saadaan lannoitetta, jota kutsutaan digestitermillä, termillä ja siinä on tietty määrä typpiä, joka on siis se parempi, ja sitä voidaan käyttää myös polttoaineena, ja se pitää myös vi- äh, mukana liiketoiminnassa. Ja toisin kuin komissio Hogan sanoi, öljyhinta laskee joten irlantilaisten pitäisi olla huolissaan. Mutta on hintakin noussut, ja se vain tulee nousemaan. Siinä teillä uutisia, jos te haluatte viljelijöille selviytyä, unohtakaa nämä poliittiset pelit. Antakaa hyviä neuvoja heille. anaerokisesti hajotettu jäte, se vähentää huomattavalla tava- tavalla ö, saasteita. Kiitos. Ceny ropy raz rosną, ale i spadają, tylko... E, no niin, Öljyn hinnat heilahtelevat myöskin, mutta siinä voittomarginaali on niin suuri, että varaa laskuun on. Ja sitten Des, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. On hyvä, että tässä tällaista vilkasta keskustelua käydään. en koskaan sanonut, että olen innokas kannattaja. Käytitte vähän väärää termiä, mutta 84 ei paljon muita mahdollisuuksia ollut. Oli miljoona tonnia. Ähm, maitojauhetta ja valtavat voijuoret vuoret ja muutama jäsenmaa ainoastaan. Mutta sitten olivat tullit olemassa, e, sitten näitä ei myöhemmässä vaiheessa ollut ja takuuhintajärjestelmä toimi vain, jos tällainen e, ulkoinen tuki olisi olemassa. Muutoin poliittisesti asiaa ei voi enää toteuttaa ja tämän takia minunkin näkemykseni asiaan muuttui, koska eh, myöskin puitteet muuttuivat. Kiintiö asia ei voi tasata näitä laatueroja eri meijereiden välillä. Olen tässä toiminnassa mukana 32 senttiä ilman alveita maksetaan näistä 50 silloin, kun puhutaan luomumaidosta. Jäsenkokous juuri pidettiin ja jäsenet valittivat, että tilanne on tällainen, ei liikuta missään 27 sentin puitteissa, mutta tietenkään en voi sitten taata hyvää eh, tuottajahintaa. Joskus eh, on onnistuttu järjestämään vienti myös hyvin hinnoin. Ei valtio voi kaikkea hoitaa, eh, tai jos siihen halutaan mennä, niin palataan kommunismiin ja tiedetään, että sekään ei välttämättä paras ratkaisu olisi. Kommunismus war ja fast das richtige Stichwort. Also, wir Ja. No, mitä tämä oli hyvä avainsana. avainsana. Vaikka DDR-ssä maitosta maksettiin 90 senttiä, se meni konkurssiin. No, Saksa, Saksasta tuli EUn jäsenvaltio. Meillä oli tällainen viite, maidon viite Tässä olemme halunneet kiintiöitä – kiintiöitä voidaan puolustaa tavalla tai toisella, mutta ne eivät ole koskaan oikeudenmukaisia. Oikeudenmukaisuudesta puheen ollen pitäisi todella katsoa maidon tuotantomääriä jos haluamme toimia oikeudenmukaisesti Euroopassa ja sanoa, että kaikilla olisi oikeus tuottaa samat määrät maitoa, niin silloin toisten pitäisi luopua omista kiinteistöistä, koska toiset alueet taas tuottavat paljon vähemmän maitoa. Eli tehtiinpä tässä miten tahansa, niin aina syntyy uusia epäoikeudenmukaisia tilanteita. Mutta totta kai meidän on nyt löydettävä keinot joiden kautta viljelijät ja tuottajat voivat itse määrätä maidon tuotantomääristä. Nykykeinoilla tähän ei ole päästy, mutta no, maitokiintiöt ovat nyt kuolleet ja tämä täytyy nyt hyväksyä. W nawiązaniu do tej wymiany, do tej, do tej wymiany poglądów, która tutaj była, ja zawsze mówię, niin, tässä on nyt kuultu näkemyksiä e, asiaan ja useaan otteeseen tuon esiin sen, että olen ylpeä siitä, että olen mukana juuri maatalousvaliokunnassa ja nämä asiat koskettavat meitä varsin läheltä. Tämä asia on todellakin tärkeä valiokunnallemme ja tätä eri yhteyksissä muista painottaa. Täällä on myöskin komission edustaja paikalla johtaja Konter. Ja nyt, jos haluatte, voitte käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Ja sitten ehkäpä e, vielä herra Nikolsonillekin pitää antaa mahdollisuus loppupuheenvuoron. Thank you very much. I, I promise that I will be... Uh, Kiitoksia. Lupaan puhua lyhyesti. Alkaisin siitä, että komissio, komissio on tyytyväinen herra Nikolsonin mietintöluonnokseen tasapainossa tekstiä jaamme pitkälti hänen analyysinsä tilanteesta maitomarkkinoilla tällä hetkellä ja tuemme suurinta osaa hänen suosituksestaan, ei ihan kaikkia, mutta suurinta osaa suosituksesta. Luonnollisesti hän on ihan oikeassa, kun sanoi, että 31 vuoden, yhden kiintiövuoden jälkeen ne nyt häviävät muutaman viikon kuluttua. Siis oikeastaan ensi viikolla, niin tämä on lähes vallankumous maitomarkkinoille ja se on todella iso muutos tuottajille me pidämme mietinnössä siitä, että se katsoo tulevaisuuteen eikä taaksepäin, eikä pohdi miksi kiinteät ovat hyviä tai huonoja. Päätös tehtiin poistaa ne 2003 vuonna, eikä ole mitään tietä taaksepäin. Ja uskon, että kun puhumme tuottajille jäsenvaltioissa, niin hekin suuntaavat katseensa tulevaisuuteen ja haluavat toimia näin ja haluavat pystyä hyötymään vapaasta tuotantoympäristöstä, johon päädytään. Tämä tietysti tarkoittaa sitä, että kaikki ongelmat ovat ohi. Ja tässäkin pitkälti jaan herra Nicholsonin näkemyksiä ja myös sitä, mitä monet muut ovat täällä sanoneet. Minä itse asiassa kävin komissaari Houkanin kanssa neuvostossa, me keskustelimme yli kaksi tuntia maitoalasta, meijerialasta ja siellä tunnetaan kyllä varsin suurta huolta tietenkin siitä, mitä tulee tapahtumaan. Ja komissio ei ole suinkaan kuuro näille kannatoille. On kaksi päähaastetta. Ensinnä tietenkin volatiliteetti. Hinnat tulevat kulkemaan ylös alas, eikä kukaan tiedä kuinka paljon ylös, kuinka paljon alas ne menevät. Ja tavallaan tämä on uutta tuottajille. Nyt pitää auttaa heitä sopeutumaan tähän tilanteeseen. Toinen haaste liittyy siihen, että me tulemme luottamaan yhä enemmän ja enemmän tai laskemaan sen varaan, että on ulkomailla äh, mm, markkinoita EUn ulkopuolella. Jo nyt 10-11 prosenttia tuotannosta täytyy panna vientiin, jotta markkinat pysyvät vakaina. Ja tämä tietenkin on myös riski hanken, jos ajatellaan, mitä Venäjällä kentässä tapahtuu, tapahtuu. Ja sitten tuotannon lisäykset, kyllä, mutta täytyy pystyä myymään tuotteita. Ja vielä tarvitaan ky- vakaata kysyntää EU-ssa itsessäänkin. Oikeastaan muuta keinoa ei ole kuin viedä tuotteita ja tämä signaali täytyy saada perille viljelijöille. Ei kannata vain laajentaa tuotantoa, jos ei ole kohtuullista varmuutta siitä, että myös my- myyntimarkkinoita on. Mitä me sitten voimme tällaisessa tehdä? Mitä EU tekee? joukko asioita. Ensinnäkin maitopaketti tietysti laadittiin juuri sen takia, että tartuttaisiin näihin haasteisiin. Ja niin kuin esittelijäkin, mekin olemme aika pettyneitä tähän äh, aktiivisuuteen, mitä tähän on nähty, ja ehkä tämä johtuu siitäkin, että itse asiassa ei ollut niinkään paljon ongelmia myydä, koska hinnat olivat varsin korkealla ennen kuin sitten tammi-helmikuussa viime vuonna tapahtui muutos. Ja nyt pitäisi olla todellisia, todellisia kannustumia, tuo, kannustumia tuotteilla tehdä läheisempää yhteistyötä ja niputtaa voimiaan yhteen ja paljon vahvemmin yhtenäisesti ottaa kantaa toimitusketjuun. Ja nyt sitten to- todellakin tähän toimitusketjuun, jonka monet ottivat esille, se on sellainen asia, joka on todella tärkeä komissiolle myös. On aivan olennaisen tärkeää, että tuottajien asema ketjussa vahvistuu ja että suhde YMPn tavoitteiden ja kilpailusääntöjen välillä EU:ssa sopivat toisinaan kanssa yhteen. Tämä ei ole mitään uutta. Tässä puhutaan jatkuvasti, mutta markkinainterventiot ventyötä vähennetty todellakin. Meidän pitää sitten tarkastella asiaa uudestaan ja katsoa, missä määrin meidän pitää muuttaa sääntöjä. seurantakeskus se on oma yksi väline, se perustettiin alle vuosi sitten. Me tarkka, tarkka, tarkastelemme sitä, pyrimme jatkuvasti parantamaan sen toimintaa. Varsin pian tulemme tekemään joukon laatimaan selvästi, hel, helposti ymmärrettäviä indikaattoreja markkinatilanteesta niin, että tuottajat voivat selkeästi nähdä, mikä on suuntauksena. Tarjotaan tietojen keruu Euroopan EU-järjestelmässä pitkälti tulee olemaan jäsenvaltioiden käsissä ja olen tyytyväinen, että herran Nikoson vetoa jäsenvaltioilta nopeuttaisivat tietojen keruuta ja niiden käyttämistä, mutta tätä kautta nyt voidaankin jo sanoa, että hinnat Kroatiassa ovat 34 senttiä, Latviassa vain 22 senttiä per litra, joten meillä on jo aika hy- hyvä kuva markkinatilanteesta. Sitten tietysti turvallisuusverkko, mahdollisuus komissiolle ryhtyä poikkeuksellisiin toimiin, niin kuin me teimmekin Venäjäkriisin yhteydessä. Tämän, tämä mainittiin monienkin puheenvuorossa suorat tuet ja muunlainen tuki on tarjolla. Me korostamme tätä vapaaehtoista tukea, koska tämän vuoden kohdalla olemme saaneet ilmoituksia 18 jäsenvaltiosta, jotka käyttävät osan maksuosuudesta erityisesti maitosektorille. 800 miljoonaa euroa. Tämä on noin 20 prosenttia kokonaissummasta, jonka ne voivat käyttää tukeen, joka liittyy tuotantoon, ja sitä käytetään silloin, kun on tarvetta, mukaan lukien vuoristoalueet, syrjäiset alueet ja niin edelleen. Sitten maaseudun kehitysväline on olemassa, minun ei tarvitse sitä mainita sen kummemmin. Ne kuuluvat nyt jäsenvaltioille, ne, niitä pitää tarttua näihin välineisiin ja me todellakin rohkaisemme jäsenvaltioita myös käyttämään välineitä esimerkiksi viljelijöiden avustamiseksi syrjäisillä ja vuoristoalueilla ja muilla luonnonhaitta-alueilla. Sitten yksi erityiskohta, johon tarttuisin, sitten lopettelen jo, nimittäin laatupolitiikka nämä alkuperämerkinnät, maantieteelliset alkuperämerkinnät, Äh, tällaista, tästä on suurta kysyntää koko maailmassa ja on vähän toisin kuin e- mietinnössä sanotaan, niin tämä on oikeastaan aika menestyksekästä toimintaa. Nyt, on jo monia tuotteita, jotka ovat saaneet tällaisen suojatun alkuperämerkinnän, ja 80 prosenttia elintarvikkeista löytyy maitosektorilta, mutta tietysti kaikkia voidaan vielä parantaa. Joten lopuksi haluaisin vielä sanoa, että luonnollisesti kiintiöiden päättyminen on tärkeä historiallinen hetki kiistatta. Uusia haasteita tulee uusia mahdollisuuksia myös, mutta se ei kuitenkaan tarkoita EUn mukanaolon puut, loppumista. En halua, että sanotaan, että komissio on luopunut kokonaan maitosta. Eihän tämä ole totta. Me lopetamme yhden tyyppisen välintulomallin, joka nyt ei ole toiminut kovin hyvin sekään kaiken aikaa, mutta edelleenkin olemme varsin läsnä sektorilla kaikkien niiden tekijöiden pohjalta, joita tässä nyt luestelin. Kiitoksia. Bardzo dziękuję. To teraz, bo miałem nie zabierać głosu, ale mamy chwilę czasu, to... Kiitokset. Tarkoitukseni ei ollut käyttää puheenvuoroa tässä, mutta aika on vähän vielä e, jäljellä. Niin toteaisin, että Dessin ja Dolphinin puheenvuorot, e, niihin kannattaa kiinnittää huomiota, eli miten tuottaa maitoa huonolla, hankalilla alueilla, esimerkiksi syrjäalueilla tai vuoristoalueilla, tai alueilla, joiden tuotanto on varsin e, pienimuotoista ja tästä syntyy lisäkustannuksia. Jos halutaan elinkelpoisilla pitää nämä alueet, niin myöskin tuotannon on säilyttävä näillä alueilla ja toivottavasti eh, nimenomaan näihin tuottajiin kiinnitään erityistä huomiota. Joku totesi, että komissio komissiossa ei ymmärretty, että kyseessä on kriisi. No ehkä me näemme vähän paremmin nämä asiat alueelliselta kannalta, ymmärrämme mikä on paikallistilanne ja sitten ehkä komissio tarkastelee asioita vähän globaalimmin. Ja sitten joissain maissa tilanne on ehkä muita hankalampi, kuten esimerkiksi Suomi. Eli tämä kriisi ei ole ikään kuin jakaantunut tasaisesti eri alueille. Ja sitten ongelmallista on sekin, että meidän ehkä kannata pelätä sanaa interventio. Ehm, se aiheuttaa helposti pelkoja ja siksi sanomme, että olisi parempi säilyttää kiintiöjärjestelmä, mutta nyt pitää uskoa ja luottaa siihen, että voidaan keksiä jotain uutta. Maitomarkkinat ja maidon tuotanto eh, on äärimmäisen herkkä ala se on sitä siksi, että tällöin puhutaan elävistä eläimistä, kasveista, biologiasta kaiken kaikkiaan. Ja nyt sitten loppupuheenvuoron saa herra Nikolson. Olkaapa hyvä. Well, thank you very much indeed. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitos kaikille niille, jotka olivat tässä mukana. On pitkä aika siitä, kun kesku- olemme keskustelleet maitokriisistä näin syvällisesti, ehkä vuonna 2009 ja 2010 kriisin aikana. Kiitoksia kovasti kaikille. Olemme kaikki täällä edistäksemme maitoalaa. Haluaisin vielä todeta, että aikainen alkuperäinen tekstini oli noin kolmasosan pidempi, mutta omalla mietinnöt voivat olla vain tietyn pituisia. On paljon helpompi ympätä lisää tekstejä kuin ottaa sitä pois. Mutta haluan kuitenkin kiittää kaikki, kaikkia. Tämä keskustelu on erittäin hyvää. Toivottavasti komissio ei luovuta maitoalan suhteen. Kyllä haasteita riittää, heidän on tehtävä yhteistyötä kanssamme, jos maitoalan tulevaisuutta halutaan edistää. Volatiliteetista on sanottu paljonkin. Viimeiset puhujatkin viittasivat siihen, mutta kaikki maatalousalat, nauta, porsalliha ja niin edelleen. Ne ovat joutuneet jo kohtaamaan näitä hintavaihteluita. Maitoala on joutunut tähän vasta myöhemmässä vaiheessa. Meidän täytyy nyt auttaa alaa ymmärtämään, miten volatiliteettiin voidaan puuttua. On hyvä, että tässä myös viitattiin usean otteeseen tähän maito, maitomarkkinoiden seurantakeskukseen. On katsottava, mitä se tekee, minkälaista tietoa sille annetaan, rankaisemmeko niitä, jotka eivät tietoa anna. Eli miten tätä voidaan saada parempaan suuntaan. Sitten vielä pari asiaa herra Dorfman. Hän on asiantuntija-alalla ja tällaiset äh, epäsuotuisat alueet ovat minulle tuttuja, niiden ongelmat ovat minulle tuttuja. Ja kiintiöiden jälkeen voi käydä niin, että noilla, noilla alueilla ei maidon tuotanto enää ole paitsi jos hallitukset käyttävät kakkospilaria ja eri välineitä, joita niillä on käytössään. En sano, että me löydämme nyt jo ratkaisun, joka pelastaa ne automaattisesti, mutta on katsottava, haluammeko että niiden mitä loppuu. Tämä on laajempi kysymys, johon meidän on puututtava. Ja varmasti tähän puututaan vielä tarkistuksissakin. Sitten paljon sanottiin vähittäiskaupasta, vähittäiskaupan jättiläisistä. Minulla oli tähän liittyvä kohta mietinnössäni, mutta otin sen pois koska tästä aiheesta laaditaan mietintö erikseen ja tätä aihetta voidaan käsitellä sitten muulloin. Meidän on puututtava vähittäiskauppaan, koska en usko, että ilman, että vähittäiskauppa ja kuluttajan pureudutaan, voidaan ratkaista maitomarkkinoiden ongelmia. Ja tässä kollega on oikeassa. Jos kahdella punnalla saa kaksi litraa maitoa, niin silloin kyllä jokin on tilanteessa pahasti pielessä. Jos ajattelee, minkälaiset tuotantopanokset painotuotantoon menee. Siis tässä maitoa käytetään on tavallaan sisään niitä houkuttimena. Ja herra Flanaganille. Hän puhuu näistä anaerobisista lannoitteista. No, tule omalle alueelleni. Minä kuulen enemmän valituksia siitä, että viedään kaikki vilja ja nurmia ja niin edelleen. Täytyy löytää tasapaino. Kiinteät eivät ole olleet mikään ihme lääke Vuonna 1984, kuten sanoin, olin parlamentin jäsenenä Pohjois-Irlanti oli juuri liittymässä EU-hun. Tai siis mehän olimme jo eu jäseniä. Muistan tämän nyt väärin. No yritän sanoa nyt, että Pohjois- Irlannissa oli tuolloin 80 000 maitoalan tuottajaa. Tiedättekö, kuinka monta heitä on tällä hetkellä? Juuri yli 3000. Eli eivät nämä kiintiöt ole kaikkia tuottajia suojanneet. Nyt täytyy katsoa, miten viljelijät saadaan pysymään toiminnassa. Ja katson tässä nyt myös komission ja varjoesittelyiden suuntaan. Teen kaikkeni, jotta saamme aikaan kompromissehdotuksia. Toivottavasti suhtaudutte tähän kaikkeen oikeassa hengessä. Haluamme, että valiokunta, haluan, että valiokunta tuottaa oikeanlaisia ehdotuksia, ei pelkästään sellaisia, jotka kuulostavat hyvältä, vaan sellaisia, että saadaan todella pohjaa hyviä toimenpiteitä maitoalalle. Turha tässä on lähteä haihattelemaan. Olette olleet hyvin avokätisiä. Minulla mielestäni keskustelu tänään oli hyvä ja odotan innolla tarkistuksia. Niitä varmasti tulee koko joukko. Olen valmis tekemään yhteistyötä kaikkien kanssa. Kiitoksia kovasti. Państwa, no jeszcze raz dziękujemy. Vielä kerran lämpimät kiitokset teille ja 30. maaliskuuta on takaraja tarkistuksille kello 12. Ja mahdollisesti aikaisempi valiokunnan puheenjohtaja voisi todeta, että ansaitsette ehkäpä pullon sampania silloin. Herra Nikolson, eli miettikää tätä. Joka tapauksessa tässä on nyt pidetty kolme tärkeää kokousta ja näin on saatu tämäkin kohta käsiteltyä koordinaattoreiden eh, suositusten hyväksyminen. Koordinaattoreiden kokoushan pidettiin eilen komitean varsinaisen valikon varsinaisen kokouksen jälkeen. Ja nämä suositukset eilen lähetettiin illalla kahdeksalta, ja jos mitään niihin ei ole, ehdotan, että katsotaan ne hyväksytyiksi. Ja kiitokset kaikille osallistumisesta kokoukseen, ja hyvää illan jatkoa kaikille. Ja hyvää pääsiäistä myöskin, koska tämä on nyt viimeinen kokouksemme ennen sitä. Näkemisin.